Good afternoon everybody. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. First of all, I want to, to inform you. Ensinnäkin tämä kokous välitetään suoratoistona Suokaa anteeksi tämä myöhästyminen. Ensin esityslistan hyväksyminen. Se on toimitettu teille 19. syyskuuta. Jos teille sopii, niin voisimme keskustella kohdista 6 ja 7, eli FK-valiokunnan painopisteet vaalikaudella ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi. Eli jos teillä ei ole vastalauseita, niin varmaan voimaan voidaan hyväksyä esityslista näin muutettuna. Sitten koordinaattorien kokouksesta. Voimme puhua tästä myöhemminkin, mutta tähän nyt on lisätty sopimus, joka on hyvin tärkeä liittyen vastuukysymyksiin eri tekstien osalta. Tiettyjä nimiä vielä puuttuu, mutta seuraavassa koordinaattorien kokouksessa sitten päätetään kaikesta tarpeellisesta. Sitten ensi viikon asia eli komission jäsenehdokkaiden kuulemiset. Meidän valiokuntamme on mukana kolmessa kuulemisessa. Maros Sevcovic, joka on Slovakiasta ja joka vastaa toimielinten välisistä suhteista ja strategisesta suunnittelusta. Me olemme tästä vastuussa oleva valiokunta juurin rinnalla. Ja sitten on kaksi assosioitua valiokuntaa, PETI ja ITRE. Sitten toinen komission jäsenehdokas, myöskin varapuheenjohtaja, on Vera Jurova Tsekin tasavallasta. Ja hän vastaa arvoista ja läpinäkyvyydestä. Me olemme vastuuvaliokunta Liben rinnalla. Ja juuri on assosioitu ja Petja Kult on kutsuttu mukaan kuulemiseen. Ja sitten kolmas on varapuheenjohtaja Kroatiasta Dubravka Suica, joka vastaa demokratiasta ja demografiasta – Me olemme ainoa valiokunta, joka on vastuussa. Työllisyysvaliokunta on assosioitu ja Regi, femia Juuri on kutsuttu kuulemiseen. Eli tämä nyt on aikataulu, josta on päätetty. Sefcovic tulee tänne 30. syyskuuta maanantaina puoli kolmesta puoli kuuteen. Salissa Jan 2 kuukaksi. 2. Suichan kuuleminen on torstaina 3. lokakuuta 18.30-21.30. Ja varapuheenjohtaja Jourova, hänen kuulemisensa on 7. lokakuuta puoli kolmesta puoli kuuteen. Valiokunnalla on oikeus esittää viisi kirjallista kysymystä ehdokkaalle ja jos komissaarissa ja useita kolme lisäkysymystä voidaan esittää. Eli esitämme kolme kysymystä muun muassa Jurvalle. Ja 25 suullista kysymystä voidaan esittää kullekin ehdokkaalle. Jos vastuuvaliokuntia on kaksi, kysymykset jaetaan niiden välillä. sääntöjä, joille liittyen assosioituihin valiokuntiin. Ja meillä on kolme tuntia käytössä ja se jaetaan seuraavasti. Kuulemisen aluksi puheenjohtajalla on viisi minuuttia aikaa. Jos on kaksi puheenjohtajaa, me puhumme yhdessä viisi minuuttia, eli kaksi ja puoli minuuttia per henki. Komission jäsenrykkailla on 15 minuuttia kertoa suunnilmistaan. Ja sen jälkeen on 125 viiden minuutin pätkää, joissa ensin esitän minuutin kysymys, sitten tulee vastaus, joka on kaksi minuuttia. Ja sen jälkeen voi sama jäsen voi esittää vielä yhden minuutin jatkokysymyksen, ja vastaus on myöskin yhden minuutin mittainen. Sitten on koordinaattorin vuoro, seitsemän kysymystä yhteensä, sen jälkeen sitten toinen kierros, 18 kysymystä, eli komission jäsenehdokkaalla on sitten viisi minuuttia – lopuksi pitää puheenvuoron ja ryhmät voivat esittää sitten pyyntöjä puheajasta kuulemisiin. Ja koordinaattorit ovat jo asiasta löytäneet sovun. Sitten arviointi. Komissio ehdokas joutuu koordinaattorien arvioitavaksi sekä pätevyyden osalta että myöskin niiden piirteiden osalta, jotka ovat tärkeitä kyseisessä salkussa. Koordinaattorin pitää päättää asiasta, asiasta vastaavassa valiokunnassa. Jos vastuuvaliokuntia on kaksi, silloin nämä kahden valiokunnan koordinaattorit kokoustavat yhdessä ja tekevät päätöksen. Kutsutut valiokunnat eivät ole mukana tässä arvioinnissa. Ne vain esittävät kysymyksiä. Assosioidut valiokunnat, sitten kun kuuleminen on päättynyt, voivat kokoustaa erikseen koordinaattorien tasolla. Ja sen jälkeen sitten tehdään arvio, joka lisätään arvioon, jonka ovat tehneet vastuuvaliokunnat, joilla on päätösvalta. Sitten kun kuuleminen on päättynyt ja arviointi on suoritettu, laadimme kirjeen valiokunnissa, jossa arvioidaan eri komission jäsenehdokkaita. Komission jäsen voidaan hyväksyä yksimielisesti tai jos valiokunnan jäsensä kaksi kolmasosaa häntä tukee. Muussa tapauksessa koordinaattorit voivat pyytää lisätietoja ja esittää lisäkysymyksiä kirjallisesti. Mikäli vastauksia ei tule, voidaan järjestää vielä lisäkuuleminen ja sen jälkeen tehdään sitten päätös. Eli kaksi kolmas osan enemmistö on aina tarpeen myöskin toisen kuulemisen jälkeen. Voidaan myöskin esittää kirjallisia kysymyksiä. Ja sitten nämä arviointikirjeet toimitetaan valiokunnan puheenjohtajalta valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. Ja se pitää tehdä 24 tunnin sisällä. Sen jälkeen kaikki nämä kirjeet toimitetaan puheenjohtajakokoukseen, jotta siellä voidaan vielä lopullisesti ottaa kantaa asiaan. Eli tämä siis kuulemisista. Jos teillä on kysymyksiä tai jotain kommentteja, niin voitte niitä nyt esittää. Eikö kukaan halua puheenvuoroa? Olkaa hyvä. Sí, eh, solamente para tra trasladar la... Niin, halusin vain ilmoittaa, että ryhmäni tukee tätä, mitä puheenjohtaja juuri totesi. Passiamo ora. Seuraavaksi. Sitten Brexit. Tästähän on puhuttu paljon puheenjohtajakokouksessa ja odottelemme nyt uusia ehdotuksia AFKolta. Kun katsotaan, mitä Britannian korkein oikeus päätti eilen, niin tästä aukeaa nyt uusia mahdollisuuksia. Tämä on selkeästi isku Brexit-mieliselle puolueelle. Hehän halusivat estää keskustelun parlamentissa. Meidän tehtävämme ei ole puuttua brittiparlamentin sisäiseen työhön – tai suhteisiin hallituksen ja parlamentin ja kuningattaren välillä, mutta Britannian päätöksellä on vaikutusta myöskin meihin, joten tässä valiokunnassa meidän pitää ottaa kantaa myöskin sen jälkeen, kun oli tämä tärkeä äänestys viime viikolla Strasbourgissa. Siellä toistettiin kantamme ja muistuttaisin että tässä valiokunnassa on kuuleminen, jossa mukana on brittikansalaisia, jotka elävät Euroopassa, ja sitten Euroopan kansalaisia, jotka elävät Britanniassa. Koska kuten on todettu niin monissa puheenvuoroissa, muun muassa Verhofstadtin puheenvuorossa, joka on Brexit-koordinaattorimme, se on meille prioriteetti. Eli me pidämme parlamentin äänen kuuluvilla, mitä tulee kansalaisten oikeuksiin. Ja tähän liittyy paljon kysymyksiä ja ongelmia, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa nyt on esitetty kansalaisille, jotka nyt ovat hakeneet oleskelulupia. Koordinaattorikokouksessa käsittelimme toistakin aihetta, joka liittyy tähän backstop-järjestelyyn – Tämä valiokuntahan oli pyytänyt puheenjohtajakokoukselta, että järjestettäisiin missio ennen lokakuun loppua. Kävisimme Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajalla ja näin voisimme kiinnittää huomiota näihin ongelmiin, jotka ovat ratkaisevia nyt tässä vaiheessa, kun Brexit lähestyy. puheenjohtajakokous antoi kielteisen vastauksen. Entisenä puhemiehenä täytyy sanoa, että edellisellä kaudella tehtiin päätös siitä, ettei enää annettaisi lupaa valiokuntamatkoille yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Mutta AFKO-valiokunnan pyyntö liittyi nyt täysin muuttuneeseen tilanteeseen verrattuna siihen tilanteeseen, jossa tehtiin edellinen päätös. Koordinaattorin kokouksessa päätettiin katsoa, olisiko mahdollista löytää enemmistö puheenjohtajakokouksessa. Ja sitten kun on tarkistettu ryhmien koordinaattorien kannat, kannat, jos enemmistö löytyy, niin sitten voitaisiin muuttaa tätä päätöstä. Ja huomenna toimitan kirjeen puheenjohtajakokoukseen ja pyydän uudelleen, olisiko mahdollista lähettää valtuuskunta tästä valiokunnasta pohjois ja Irlannin tasavallan rajalle. Eli nyt odottelemme sitten eri poliittisten ryhmien reaktioita. Tämä on meille äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen kysymys. Ja nyt kokouksen aluksi haluaisin pyytää, että Kiverhofstad vähän kertoo tästä tilanteesta. Hän on meidän koordinaattorimme. Hän on mukana myöskin Brexit-työryhmässä, joka kokoontuu huomenna suljetuin ovin. Ja me olemme jatkuvasti yhteydessä Michel Barnierin, joka tuli myöskin puheenjohtajakokoukseen. Eli hän on aina ollut käytössämme, eikä Baani ei koskaan ole aliarvioinut Euroopan parlamentin roolia. Sehän on hyvin tärkeä toimija näissä neuvotteluissa. Haluan kiittää häntä nyt hänen poissaolessaan, mutta varmaan voin kiittää häntä myöskin kollegoideni nimissä. Eli Baanie on aina toiminut ihan korrektilla tavalla meitä kaikkia kohtiin. Eli ensimmäisen puheenvuoron saa Gi. Hän saa kertoa vähän uusimmista käänteistä. Ole hyvä, Gi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten tavallista, niin kerron teille siitä, missä Brexitin kohdalla mennään, mutta tehän tiedätte, että jokainen päivä tuo muassaan uutta. Eilen korkein oikeus teki päätöksensä. Me emme tietenkään kommentoi tätä asiaa, mutta jokainen parlamentaarikko varmaan on sitä mieltä, että tämä tuomioistuimen päätös on tärkeä, koska me olemme sitä mieltä, että parlamentteja ei koskaan pidä vaientaa. Eli tuomioistuimen päätös oli siinä mielessäkin tärkeä. Brexit-ohjausryhmä jatkaa työtään huomisaamuna kello 8.45. Silloin on meidän seuraava kokouksemme, Brexit Steering-ryhmän kokous. Siel, silloin keskustelemme viimeisimmistä kehityskuluista. Michel Barnier tulee meille kertomaan niistä. Ja jos teille sopii, hyvä puheenjohtaja, niin kertoisin nyt viidestä asiasta tai kannasta. Ensinnäkin, kannastamme ensinnäkin tämä backstop-kysymys. Siitä Euroopan parlamentilla on kanta. Se on erittäin tärkeä neuvotteluiden elementti. Sitten tulevat suhteet, valmistautuminen sopimuksettomaan tilanteeseen ja sitten kansalaisten oikeudet. Se on ehkä kaikkein tärkein elementti. No, parlamentti järjestää vielä useampiakin kokouksia tämän asian tiimoilta ainakin Afkon kokous järjestetään 80. ja Petin kokous toinen kymmenettä. Ja tässä kokouksessa keskustellaan kansalaisten aloitteesta, kansalaisaloitteesta ja alle, allekirjoituksiahan on tullut lukuisia. Minä osallistun tähän kokoukseen Brexit, Brexit Steering-ryhmän jäsenen ominaisuudessa. Ja sitten meillä on tosiaan kahdeksas päivä Afkon kokous. Ja jos teille sopii, niin voisin antaa teille vähän tietoja siitä, mikä tällä hetkellä on ongelmana kansalaisten oikeuskysymyksessä, koska siitähän on keskusteltu vetäytymissopimuksen yhteydessä, mutta ongelma liittyy oikeastaan siihen, mitä kentällä tapahtuu tällä hetkellä. Siihen meidän täytyy puuttua. No ensin Kuitenkin EPPn päätöslauselmasta puhun ihan lyhyesti. Mielestäni on tärkeää, että kun yli 500 Yli 500, on tärkeää, että yli 500 äänestyksellä parlamentti on hyväksynyt päätöslauselmansa. Ja miksi tämä on tärkeää? Siksi, että kaikki ne kannat, joita me olemme omaksuneet Brexit-ryhmässä, niin ne perustuvat aiemman parlamentin päätöslauselmiin, ja nyt meillä on tämä uuden parlamentin päätöslauselma. Kyllähän sekin heijastelee aiemman parlamentin kantoja, mutta mielestäni on tärkeää, että nyt meillä on uuden parlamentin päätöslauselma. Toinen asia, se liittyy backstoppiin, kuten jo sanoin äsken. Tehän tiedätte, että backstop-kysymys ei liity ainoastaan siihen, että halutaan välttää kovaa infraa pohjois ja Irlannin rajalle. Tämä on vain yksi elementti tässä asiassa koska brittiläisethän ovat sanoneet, että joo, joo, ei mitään kovaa infrastruktuuria tuolle rajalle tule, ongelma on ratkaistu. Ei, ei ongelma tällä tavalla ole ratkaistu, koska ei tässä ole kyse ainoastaan siitä, että halutaan välttää tällainen kova raja, vaan halutaan välttää myös tarkastukset rajan tuolla puolen. Kyse on siitä, että halutaan, tai molemmin puolin, halutaan turvata Irlannin talous, koska olisi aika kummallista, että yhdellä puolella rajaa ei olisi rajatarkastuksia, ei mitään rajamuodollisuuksia, ei tullia, ja tullisääntöjä ja niin edespäin. Joten kun me puhumme backstopista, niin me tarvitsemme takeet siitä, että jos ö, hyvää ö, yhteistyösopimusta jatkossa ei muuten löydy, niin ainakin meillä on varmuus siitä, että backstopin soveltaminen ei tuo mukana uutta rajaa. Backstop ei ole mikään ideaaliratkaisu, vaan tietynlainen vakuutus tae siitä, että jos tulevia suhteita koskevat sopimukset menevät myttyyn, niin halutaan varmistaa se, että ei tule mitään kovaa rajaa. Eli tämä on tavallaan tällainen vakuutus tai taa, jos mitään parempaa ratkaisua ei tule, jolla olisi sama vaikutus. Backstopin tavoite, äh, back, backstopin tavoite on ensinnäkin äh, se, että äh, vältetään rajatarkastukset ja vältetään se, että nämä rajan molemminpuoliset taloudet äh, eriytyvät, vaan että on yksi yhteinen talousalue. Ja kolmas tavoite on se, että voidaan pitää kiinni pitkän perjantain sopimuksesta, eli halutaan välttää väkivalta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että molemmat osapuolet toimivat samassa toimintaympäristössä. Se on kolmas tavoite. Ja viimeinen tavoite tietysti on se, että halutaan turvata Euroopan unionin sisämarkkinat. Eli jos Britannia esittää vaihtoehtoisia järjestelyjä, niin me toki perehdymme niihin, emmekä ainoastaan siltä kannalta, että vältytäänkö fyysiseltä rajalta, raja-aidalta, vaan me tarkastelemme näitä ehdotuksia myös siinä valossa, että pysyykö yhden saaren yhtenäinen talous ennallaan ja pidetäänkö jatkossakin kiinni pitkän perjantain sopimuksesta. Eli kyse ei ole ainoastaan siitä, että joo joo, mitään kiviaitaa ei rakenneta ja ongelma on sillä myötä, sen myötä ratkaistu. Täytyy sanoa, että tällä hetkellä ja perustuen siihen tietoon, jota puheenjohtaja te ja minä olemme saaneet, niin emme voi sanoa, että juridisesti toimintakykyisiä vaihtoehtoja olisi esitetty. Minä en ole nähnyt tämänkaltaisia ehdotuksia. Meillä on tietysti näitä non-paper-asiakirjoja, ja nämä non-paper-asiakirjat ovat vaihtoehdon mahdollisia komponentteja. Meillä ei vielä ole mitään todella juridisesti toimivaa vaihtoehtoa. Kaikki tietävät jo, ja tämä on lehdistössäkin ollut luettavissa, että nyt ehdotetaan, he ehdottavat SPS. SPS tarkoittaa sitä, että maatalous- ja elintarviketuotteiden osalta jatketaan sisämarkkinoita, mutta tämähän on vain 30 prosenttia kaupasta pohjoisen ja etelän välillä. Eli tässä ei oteta huomioon teollisia tuotteita, palveluita eikä muutakaan, vain 30 prosenttia. Eli me sanomme, että okei, okay, se, mitä pöydällä tällä hetkellä on tässä niin sanotussa ei non-paper-asiakirjassa tai asiakirjoissa, ja perustuen niihin tietoihin, joita me olemme saaneet Brexit Steering-ryhmään neuvotteluiden kulusta, niin nämä ovat, muodostavat ainoastaan osittaisen vastauksen ma- siihen, mikä lopullinen mahdollinen vaihtoehto olisi. Eli meillä ei vielä ole hajuakaan juridisesti pätevästä vaihtoehdosta. Ja sen vuoksi emme voi vielä hyväksyä oikeastaan tämänhetkistä tilannetta. Backstop voi sekin vielä mennä myttyyn. Eli tällaista osittaista, osittaista ehdotusta emme voi vielä hyväksyä. Eli tässä sitä nyt ollaan. Toivottavasti <clears throat> muita ehdotuksia vielä tulee, mutta sen perusteella, mitä näissä non-paper-asiakirjoissa ja epävirallisissa asiakirjoissa sanotaan, joista neuvottelijat ovat meille kertoneet, niin ne eivät kyllä vielä täytä niitä ehtoja, jotka me olemme asettaneet vaihtoehtoisille järjestelyille. Ja toistan vielä sen, minkä olemme jo päätöslauselmassakin sanoneet. Jokin muu järjestelmä kuin backstop ei tietenkään ole ongelma. Totta kai me voimme mennä myös tähän ir, vain Irlanti backstop-järjestelmään, Ireland only backstopiin. Tässä vaiheessahan me olimme ehdottaneet, että backstop koskisi koko Irlantia ilman, että sillä olisi seuraamuksia emämaa ähm, UK. Ja sitten UK äh, pyynnöstä me äh, laajensimme tätä ajatusta. Eli että ei olisi eroavuutta Pohjois-Irlannin ja emämaa UK välillä. No, jos UK niin haluaa, niin voimme palata vain tähän Ireland Only backstoppiin, vain Irlantia koskevaan backstoppiin. Eli tämä oli tämä toinen kohta, backstop. Me jatkossakin pyydämme, että backstop täytyy olla, oli sopimus mikä hyvänsä, tai siis jos ei, jos ei muuta hyvä vaihtoehto ole, niin backstop täytyy olla olemassa. Sen täytyy olla hyvä backstop, sellainen, joka ää, täyttää kaikki ehdot, kaikki asetetut tavoitteet, ja jossa myös turvataan pitkän perjantain sopimus ja sisämarkkinat. Eli kyse ei ole ainoastaan siitä, että ää, rajalle ei tulisi fyysistä aitaa. Tällä hetkellä meillä tällaista juridisesti toimivaa vaihtoehtoa ei ole. Sellaista ei ole esitetty. UKon hallitus ei ole sellaista meille esittänyt. Ja nyt mä pääsenkin kolmanteen elementtiin, poliittisen julkilausumaan ja tuleviin suhteisiimme. Täytyypä kertoa teille, että ongelmat eivät rajoitu tosiaankaan pelkkään backstop-asiaan. Me usein aina sanomme, että jos backstop ratkaistaan, kaikki muukin ratkaistaan ja sillä sipuli – ja vetäytymissopimus voidaan tehdä. Ehei, eh koska perussopimuksessa artiklassa 50 sanotaan ihan selvästi, että meidän täytyy tehdä vetäytymissopimus tulevien suhteiden valossa, ja tämä viimeksi mainittu tarkoittaa sitä, että meidän täytyy jo tässä vaiheessa tehdä UK kanssa sopimus siitä, Mitkä ovat tämän, näiden tulevien suhteiden yleiset linjat? Ei yksityiskohdista tarvitse puhua, mutta että mihin suuntaan tulevissa suhteissa mennään. Ja tämä on myös poliittisen julkilausuman sisältö. Nyt toistaiseksi olemme nähneet näissä viimeisimmissä kokouksissamme UK neuvotteluosapuolten kanssa e, olemme nähneet e, tilanteen, jossa me sanomme, että poliittinen julkilausuma on tietysti hyvä, mutta jos haluatte vielä kunnianhimoisemman poliittisen julkilausuman tai täsmällisemmän poliittisen julkilausuman, mm, niin sekin sopii, mutta UK puolella on vastakkainen liike, vastakkaista liikehdintää. Siellä on ehdotettu poliittista julkilausumaa, joka olisi yleisluontoisempi ja menisi pikemminkin vain vapaakauppasopimuksen suuntaan ja sitten olisi tällainen vapaakauppasopimus, joka ei perustu mitenkään tasapuoliseen pelikenttään eikä sääntelyyn yhdenmukaistamiseen, vaan perustuu ö, suurempiin, pikemminkin eroavaisuuksiin kuin konvergenssin lähentymiseen. Ja jokainen voi täällä Afkossa ymmärtää, mitkä nämä ongelmat tässä ovat. Mitä enemmän UK haluaa eriytymistä, niin sen vähemmän on pääsyä sisämarkkinoihin. Selvähän se. Eli tuolloin tulevat kauppasuhteet kapenevat, eikä tässä ole kyse neuvottelutaktiikasta, vaan oikeastaan sisämarkkinoiden loogisista seuraamuksista. Emme me halua rangaista yrityksiä. Eli emme halua sanoa, että UK saa kyllä tulla sisämarkkinoille vapeasti, mutta UK itse ei tarvitse noudattaa verosääntöjä, työmarkkinasääntöjä, mitä tahansa ikinä sääntöjä nyt täällä pitääkin noudattaa sisämarkkinoilla. Eli mitä vähemmän on tätä tasaista pelikenttää, sen vähemmän tulee myöskin sääntelyn yhden, yhdenmukaistamista. Ja silloin vapaakauppasopimuksestakin tulee kapeaa. No emmehän me nyt tyhmiä ole. Emme me halua tappaa yrityksiämme sanomalla, että joo joo, menkää vaan sinne markkinoille tulleita, mutta älkää sitten valittako standardeista normeista, olivatpa ne niitä tahansa, teollisia standardeja, sosiaalisia normeja tai mitä tahansa. Eli tämä huolettaa meitä. Se, että vuosien ja vuosien jälkeen, joina UK hallitus on halunnut syventää kauppasuhteita, ihan assosiaatiosopimuksenkin myötä, niin nyt meillä onkin vastapuoliukossa, joka menee ihan eri suuntaan, vastakkaisen suuntaan. Tällainen poliittinen julkilausuma ei kauheasti, sen sanat eivät kauheasti paina. Ja tämä vapaakauppasopimus ei tosiaan vielä riitä, jos ei haluta hyväksyä myös tasapuolista pelikenttää ja sääntelyn lähentämistä. Tämä oli kolmas kohtani. Eli ei ainoastaan backstop, ole ongelma, vaan myös tämä poliittinen julkilausuma ja tulevat suhteet. Ja siitä mä pääsinkin neljänteen kohtaani, eli siihen, että ö, olemmeko me valmistautuneet sopimuksettomaan eroon. Täytyypä sanoa, että tällä hetkellä me olemme vastaanottaneet komissiolta aika paljon uusia asiakirjoja – ja meidän täytyy itsekin valmistautua sopimuksettomaan eroon. Parlamenttihan on jo aloittanut tämän työn joulukuussa 2017 ja minä olen Sassolille lähettänyt eh, kirjeen Brexit-ohjausryhmän steering-ryhmän nimissä, jossa totean, että kaikki ne uudet asiakirjat, joita komissio on esittänyt, eh, ne tulisi hyväksyä ennen 31. lokakuuta päivämäärää. Eli parlamentti tulee kyllä tekemään kaiken tarpeellisen niin, että 31.10. mennessä kaikki valmistautumistoimet on hyväksytty. Ja kun näistä valmistautumistoimista ja varautumistoimista puhutaan, niin nehän perustuvat siihen ajatukseen, että me haluamme suojella Euroopan unionin etuja. Ne eivät ole mitään minidiilejä tai sivusopimuksia. Me emme halua mitään minidiilejä tai sivusopimuksia, koska jos sellaisten tielle lähdetään, vaikkapa ilmailussa, sehän on tärkeä ala, niin seuraavaksi sitten tehdään samaa kalastuksen osalta ja seuraavaksi liikenteen ja kuljetuksen ja sitten sitä seuraavana päivänä kansalaisten suhteen ja loppujen lopuksi tilanne on se, että sitä vain valitaan rusinoita pullasta. Emmekä me sellaista halua. Eli että UK sanoo, että meitä kiinnostaa tämä, mutta meitä ei kiinnosta tämä. Unioni, Euroopan unioni ei ole mikään ravintola, jossa on ruokalista ja sieltä valitaan, että tuostapa otan tuon ja tuon ja tuon, mutta noita muita en halua. Ei. Täytyy hyväksyä edut, mutta täytyy hyväksyä myös velvoitteet meidän listaltamme. Eli jos me valmistaudumme, jos me haluamme auttaa kansalaisiamme, niin me tietysti teemme sen, mutta emme osana jotain minidiiliä, erillissopimusta, joka on erillään koko paketista, koska siinä tapauksessa me joudumme sellaisen strategian tielle, joka on EUn etujen vastaista, jos sellaiselle tielle, jossa jokainen voi valita omat mieltymyksensä, vaikka rahoituspalvelut, mutta ei liikkumisvapautta. Tämä on sellainen asenne, jota me emme hyväksy. Eli se liittyy tähän valmistautumiseen. Me valmistaudumme, me olemme valmiita 31.10. siihen mennessä. Me olemme tehneet työmme tässä talossa. Ja kaikki Kaikkiin toimiin on siinä vaiheessa ryhdytty, jotta voimme suojella EUn etuja. Sitten seuraava kohta. Seuraava kohtani 4.8. Se liittyy tähän laajentamiskysymykseen. Me olemme, tai pidentämiskysymykseen me olemme tehneet päätöslauselmassa selväksi sen, että me puollamme tätä pidentämistä tai laajentamista, jos me tiedämme mitä, vähän mitä tuleman pitää, tuleeko vaalit, toinen mm, kansanäänestys tai ehkäpä vetäytymissopimus, sellainen vetäytymissopimus, josta saadaan yhteisymmärrys tulevina viikkoina ennen kuin Eurooppa-neuvosto joulukuussa kokoontuu. Eli sekin meille kyllä sopii jatkoaika siitä. Y- y- toimielimet ja myös Brexit-ohjausryhmä ovat yksimielisiä. Eli tämä jatkoaika tietysti sopii, jos se johtaa siihen, että tilanne saadaan menestyksekkääseen loppuun. Ja tästäpä pääsen seuraavan kohtaan, niin, mutta ehkäpä kaikkein tärkeimpään, ja se koskee kansalaisten oikeuksia. Kuten sanoin, niin minä tietysti olen Afkossa 80. ja aion kuunnella. Olen minä ja tulen olemaan myös PETI-valiokunnassa Brexit Steering-työryhmän edustajana. Ja toinen kymmenettä annan teille sitten tietysti tästä toinen kymmenettä pidettävästä kokouksesta annan teille myös raportin. Kansalaisten oikeuksista täytyy pitää ää, ää, kiinni, eikä ongelma olekaan kansalaisten oikeudet siten kuin niistä puhutaan vetäytymissopimuksessa, vaan ongelma on se, että UK hallinto tulkitsee tämän ikään kuin tällaiseksi sellaiseksi, että EUn kansalaiset, jotka asuvat Britanniassa, voivat pyytää niin kutsut, anoa niin kutsut, siis niin kutsuttua settle statusta. Eli ihmisten täytyy ensin tehdä anomus ja sitten todistaa kaikenlaisia asioita. Nyt on jo esimerkkejä siitä, että ihmiset ovat eläneet 20kin vuotta Britanniassa, mutta heillä ei välttämättä ole, kun on asunut 20 vuotta Britanniassa, niin ei varmasti 20 vuotta sitten ennakoinut, että joskus tulee Brexit ja täytyy pitää kaikki kirjalliset todisteet siitä, että on asunut 20 vuotta Britanniassa. E, ja brittilehdistössä ja muuallakin on ollut esimerkkejä ihmisistä, jotka eivät pysty tätä pysyvän asuinpaikan statusta hakea, koska heillä ei ole todisteita, vaikka ovat asuneet 20V Britanniassa. Ja Britannian hallinto tosiaan aikoo tällä tavalla toteuttaa vetäytymissopimusta. Eli eh, UKssa asuvien EU-kansalaisten täytyy todistaa, että ovat asuneet Britanniassa, kun taas me EUn puolella eh, vain turvaudumme rekisteröitymiseen. Eli ihmiset saatavat pyytää rekisteröintiä. Ja jos meitä erityisesti epäilyttää, eh, niin silloin hallinnon täytyy sanoa, että hetkinen, nyt odottakaa, nyt tässä on ongelma tämän tietyn perheen tai henkilön suhteen, koska meillä on näyttöä siitä, että eivät ole asuneet kuin ehkäpä viisi vuotta. Eli ajatus on se, että vetäytymissopimus sinänsä on ihan ok, mutta me haluamme, että UK on hallinto tulkitsee tätä ja soveltaa tätä vetäytymissopimusta eh, niin, että eh, UK asuneet ihmiset rekisteröidään automaattisesti asukkaiksi, eikä niin, että tätä oikeutta täytyy erikseen eh, hakea. Tämä on tärkeä asia, koska tämä koskee useita kymmeniä tuhansia, jopa sato, satoja tuhansia kansalaisia, jotka EU-kansalaisia, jotka asuvat UKssa. Heillä saattaa olla ongelmia jatkossa No niin. Eli tässä ei ole kyse ainoastaan EU-kansalaisten kohtelussa, vaan myös monissa jäsenvaltioissa on UK-kansalaisia, jotka asuvat EU:ssa. Kansalliset kunnat ja viranomaiset jäsenvaltioissa saattavat myös ö, hankaloittaa näiden ihmisten osaa. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me me saamme tähän tilanteeseen selkeyden ennen kuin voimme hyväksyä vetäytymissopimuksen. Joten kehotan teitä tekemään täällä AFKossa ja LIBE-valiokunnassa, että teette yhteistyötä näissä asioissa – Eli ei tässä vetäytymissopimusta todellakaan tarvitse muuttaa. Se on ihan ok. Ongelma on vaan se, että miten tätä äm, pysyvän asuinpaikan asiaa käytännössä sovelletaan. Tämä on siis molemminpuolinen asia. Eli kyse ei ole ainoastaan siitä, että ähm, Britanniassa asuu EU-kansalaisia, vaan myös päinvastoin. Tämä asia täytyy selvittää. Äh, ja me voimme antaa vihreää valoa vetäytymissopimukselle ainoastaan, jos tämä asia selvitetään. Halusin tämän asian kuitenkin ottaa esiin, koska kahdeksas päivä tulette kuulemaan monia monia asioita, kun meillä on tämä kuulemistilaisuus kansalaisten oikeuksista. Ja on tärkeää, että tuolloin tässä parlamentissa Afke ja Libe, Afko ja Libe ottavat kantaa, sanovat kuinka pitkälle ovat valmiita menemään – ja sitten sanovat, että asiat täytyy hoitaa näin, taikka sitten tulee ongelmia. Vetäytymissopimusta ei voida hyväksyä. Tämä on ihan politiikkaa. Tämä on poliittinen päätös, joka tämän parlamentin täytyy tehdä. Afgania ja Liben lähinnä. Tässäpä kaikki. Ei nyt tässä tämän enempää puhu. Tässä tulin nämä viisi kohtaa olen nyt nämä viisi kohtaa esittänyt, ja jos teillä on, ylimä, teillä on vielä kysyttävää, niin antaa palaa. Thanks a lot, Guy, for your very clear speech. Kiitos, Guy, tästä selkeästä puheenvuorosta. Sitten keskustelu. Ensin koordinaattorit ja sitten valiokunnan muut jäsenet. Kansanpuolueesta ei ketään sosialisteista – Mr. President. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos. G. Verhofstadt kattavasta tiivistelmästä on hyvin hankala tiivistää näin lyhyessä ajassa kaikki nämä ulottuvuudet, jotka tähän ongelmaan liittyvät tai tähän haasteeseen liittyvät Euroopan unionina. Ja uskon, että Brexit-ohjausryhmässä olet ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä itse on saanut parlamentin avainaseman näissä neuvotteluissa ja keskustelussa ja olet tiedottanut meitä ja varmistat, että AFKO, joka on vastaava valiokunta Brexit-asioista, tekee tiivistä yhteistyötä ohjelman kanssa. Tämä on erittäin tärkeää. Mitä tulee sitten konkreettisiin ulottuvuuksiin siitä, mitä esittelit ensinnäkin, mitä sanoit täysistuntosalissa Strasbourgissa, kun puhuimme päätöslauselmasta, joka on erinomainen. Vuonna 2016 siis jotkut ajattelivat, että no kansanäänestyksen lopputuleman myötä otettiin, että unioni on heikko, että se on jakautunut, pirstaloitunut, populismi oli voittanut niin edelleen. Joten tuossa mielessä, jos Brexit toteutuu, niin se tulee asia, jota me Euroopan myönteiset tulemme, josta tulemme olemaan pahoillamme. Mutta tämä on päinvastainen vaikutus. Brexitillä on ollut hyvin myönteinen vaikutus jopa sillä tavalla, että se on yhdistänyt jäsenvaltiot toimielimet ja kansalaiset, ei pelkästään neuvotteluissa Britannian kanssa, vaan tässä on menty yhdessä rintamassa eteenpäin ja tämä pitäisi muistaa yleisellä tasolla, kun täällä parlamentissa on niitä, jotka vaalien myötä olivat suurimmassa mennessä eteenpäin. tulee sitten Brexitin tilanteeseen tällä hetkellä, niin olen täysin samaa mieltä kaikesta, mistä sanoit. Backstop-varautumisjärjestely ei ole tavoite itsessään, jos sille on vaihtoehto, joka saavuttaa saman tavoitteen. Pidetään pitkän perjantasopimus voimassa ja selitit äh, Irlannin taloustilanteen. Olemme valmiit tukemaan vaihtoehtoa, mutta tällä hetkellä ei ole mitään juridisia ehdotuksia pöydällä. Katsotaan, josko ennen pyhäinpäivää, ennen lokakuun loppua saadaan jotain, mutta olen vähän skeptinen. Tästä olemme samaa mieltä. Sitten olen samaa mieltä poliittisesta julkilausumasta, sillä ajatuksena on, että ok, jos tuo sopimukset on Brexit, se on huono asia, se on kivuliasta, mutta sitten kaikki on ohi. Ei, ei, ei koska sitten edelleenkin pitää järjestää tulevat suhteet. Ja kyseistä vapaakauppasopimuksesta esimerkiksi tai VTO-säännöstä ja niin edelleen. Joten ei sopimuksettomassa Brexitissä ole mitään myönteistä. Olen myös samaa mieltä minisopimuksista. Ne eivät ole hyvä asia koska kuten sanoit, voidaan sopia jostakin ja jostakin, mutta sitten jotain jää pois, koska se on paketti. Tietysti jotain lehmän kauppoja voitaisiin tehdä, että annetaan, myönnetään jotain jollakin sektorilla, sitten saadaan hyötyä jossain muualla. Ei vaan tämä pitää olla kattava paketti ja sitten normi, standardin kysymys on tärkeä myös, koska emme halua EUna. Meidän pitää olla hyvin varovaisia jos Brexit toteutuu, että on mitään Singapore-tyyppistä taloudellista toimijaa kilpailemassa epäilusti EU-ssa. Vielä yksi asia. Lyhyen aikavälin näkymistä on selvää, että lisäaikaa pitää pyytää tai Britannian hallituksen pitää pyytää lisää aikaa. Tiedämme, että parlamentin alahuone on hyväksynyt lain, joka kuten tiedätte velvoittaa pääministerin pyytämään tuollaista lisäaikaa, pidennystä. Emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, koska tähän asti pääministeri Johnson vaikuttaa siltä, ettei halua pyytää tuota lisäaikaa ollenkaan, joten se pitäisi huolestuttaa meitä ja meidän pitäisi miettiä tarkkaan, mitä saattaa tapahtua, koska se saattaisi johtaa vahingossa sopimuksettoman Brexitin ikään kuin, eli että pääministeri ei toimisi lain mukaan. Ja sen myötä instituutiot olisivat hyvin hankalassa tilanteessa, jos siihen päädytään. Kiitos. Renew Europe. Sitten Renew Europe. Vai riittikö se mitä Jo sanottiin. Ensin koordinaattorit. Vihreät. Inia person. Eikö ole ketään? ECR. Thank you, Chair. Kiitoksia kollegani, joka on valiokunnan varsinainen jäsen. Ikävä kyllä joutui lähtemään, eli... mutta minä nyt olen täällä. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja viime viikolla Strasbourgissa meillä oli hyvää keskustelua. Tärkeintä on tietysti nyt tämä päätös, joka Britannian korkein tuomioistuin teki. Se on heidän suvereninen päätönsä ja brittiparlamentti ja pääministeri pitää se hyväksyä. Eli suurin ongelma on nyt sitten heidän puolellaan. Ja meidän täytyy nyt sitten katsoa, mitä siellä tehdään. Olemme tietysti surullisia siitä, että Brexit on tulossa, että he lähtevät. Mutta britit ovat myöskin eurooppalaisia, he ovat aina olleet ja tulevat aina olevaan eurooppalaisia. eu ja sen ulkopuolella. Eurooppalaisia on kaikkialla Euroopassa. Eikä se tarkoita, että EU koostuu vain eurooppalaisista. Tämä oli brittien päätös. Se on osa demokratiaa. Pidimmepä sitä tai emme, se ei kuulu meille. Se oli heidän valintansa. Ja heillä on myös mahdollisuus lähteä nyt EU-sta. Sitten Irlannin kysymys, turvallisuus, vakaus. Se on tärkeä kysymys. Viimeiset 20 vuotta on ollut vakaata aikaa, mutta samalla tarvitaan joustavuutta kummallekin puolelle. Brittien puolella ja EUn puolella ei ole meidän etumme tai brittienkään etu. Se, että tulisi kova raja lokakuun lopun jälkeen. Britanniahan on maailman viidenneksi suurin talous. Joka tapauksessa EUlla ja Britannialla on suhteita myös Brexitin jälkeen. Ja muutama, viikko sit, muutama vuosi sitten kansanäänestyksen jälkeen monta kertaa kuulin, kun olin kansainvälisessä parlamentissa, monta kertaa kuulin EUn puolelta valiokuntakokouksissa ja silloin kun puhuttiin Brexitistä ja siitä, mitä se sitten toteutuu parin vuoden päästä. Tärkeintä oli, että he eivät saa saada parempaa tilannetta EUn ulkopuolella kuin EUn sisällä. Eli päätavoite oli, että jos sopimukseen päästään Britannian ja EUn välillä, niin se pitää olla niin huono Briteille, että vaikuttaa siltä, että heitä on käytännössä rangaistu, koska britit päätivät lähteä EUsta. Ja alusta pitäen tämä on ollut aivan väärä kanta, koska ei meidän tehtävämme ole täällä rangaista ketään, koska he ovat tehneet päätöksen järjestäneet kansanäänestyksen. Meidän täytyy löytää ratkaisu, mikä on paras kummallekin osapuolelle. Mutta parin viikon kuluttua jo ehkä nähdään, mitä tapahtuu. Aika menee nopeasti ja toivotaan, että sen jälkeen jonkinlainen sopimus löytyy. Eli kansanäänestyksen tulosta kunnioitetaan ja samalla EUn puolella meillä on sitten hyvät tulevat suhteet Britannian kanssa. Sitten ECRstä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Verhofstadt äh, alustuksesta. Ne olen samaa mieltä suurista linjoista ne, joten en mene yksityiskohtiin, mutta muutama huomio Ensinnäkin varautumisjärjestely backstop toiseksi tulevat suhteet EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Alusta asti on sanonut, että backstopissa yritetään tukea nelimuotoista palikkaa ympyrään. Tämä on hyvin hankala ongelma. Tiedämme, että britit haluavat omat vakauppasopimuksensa maailmanlaajuisesti. Kumppanin kanssa haluavat tehdä Britannista taas globaalin toimien, mutta he haluavat hyvät suhteet jatkossa EU-hun ja sen jäsenvaltioihin. Joten nämä kolme suurta tavoitetta, kuten Verhofstadt sanoi, backstopissa ovat se, että säilytetään sisämarkkinoidemme integriteetti, että säilytetään pitkän päivän sopimus voimassa ja että pidetään myös Irlannin talouden kitkaton toiminta, eli että tavaroita virtaa etelästä pohjoisen toisin päin, koska nykytaloudessa näin toimitaan. On hyviä uutisia siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa Juncker teki ehdotuksen epävirallisissa asiakirjoissa, että luotaisiin Pohjois-Irlannista tänne sisämarkkinoille. Kuitenkin minun tietääkseni ehdotukset eivät mene tarpeeksi pitkälle, on ehdotuksia edelleenkin, SPS-ehdotuksia, jotka liittyvät terveys- ja kasvinterveysvalvontaan, fysikaalisiin tarkoituksiin, mutta ei kaikille tarvikkeille ensinnäkin. Ei ole teollisille tuotteille mitään äh, lähentymistä kolmanneksi ei ole operatiivisia ehdotuksia. Nämä ovat vain ikään kuin niistä työtoiveita. Tietysti tarvitaan juridisia ehdotuksia, tarvitaan oikeudellisia tekstejä, niin kuin tähän asti on ollut eu aina. Joten hyvän suuntaan olla menossa, mutta ei riittävästi. Meidän pitää säilyttää nämä kolme suurta tavoitetta ja toiseksi tulevat suhteet Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä. Nyt on selvää, että britit haluavat erilaisen vapaakauppasopimuksen, sus generis. Mutta ongelmana on ei tariffit, meillä on nyt yhteiset markkinat äh, ilman tulleja, ilman tariffeja. Kyse ongelma, ongelmana ovat muut kuin, muut kuin tariffit, normien standardien lähentäminen molemmissa paikoissa – ja jos sopimusta ei ole normien yhdenmukaistamisesta, ympäristönormeista, kuluttajasuojanormeista ja muista, niin meillä tulee olemaan kilpailuja ihan naapurissamme. Kilpailija, he eivät toimisi samoilla säännöillä yhtäläisen toimintaryhtyksen. Tämä on erittäin merkittävä asia, kun ajatellaan tulevia suhteita. Tarvitaan siis sopimus tariffeista, Eli nollatariffit, kuten nyt, neuvottelimme Kanadan kanssa vuosien ajan, jotta päästiin 99 prosenttisesti nollatariffeihin, joten meillä on nollatariffeja. Britin kanssa pidetään se tällaisena, mutta toinen osuus tietysti tuo lähen yhdenmukaistaminen on hyvin tärkeä. Kuitenkin kollegat ajattelen, että järjestin päätösohjelman puolesta, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta päästään sopimukseen, diiliin, päätöslausuman loppuosassa puheenjohtaja sanoi, että voimme sopia lisäajan myöntämisestä artiklalle 50, jos tavoitteena on välttää sopimukseton tila. Se loisi mitään kaaosta ensimmäinen marraskuuta alkaen. Tulisi tullimaksuja, tariffeja, VTO-säännöt pätisivät 24 prosenttisesti veroja pitäisi maksaa jopa. Paljon kielteisiä vaikutuksia tulisi ei pelkästään ympäröiville maille, vaan tämä kohdistuu voimakkaasti Irlantiin tietysti eniten, sitten Flanderin ja Lankomaihin, mutta myös äh, NRV-osavaltio Saksaan ja äh, Ranskan pohjoisosaan, mutta koko maan osan talouteen tämä vaikuttaa. Tästä on tutkimustietoa jonka Lövenin niin yliopisto on laatinut. Siinä on tutkittu sopimuksettoman Brexitin vaikutusta kaikkiin jäsenvaltioihin. Ja vaikutus on erittäin valtava, koska kyse on myös välittömistä vaikutuksista to- toimitusketjusta aina muista, joten monille maille tämä vaikuttaa merkittävästi. Tietysti suuri vaikutus kohdistuu britteihin itsensä, mutta me pitäisi tehdä kaikkemme, jotta päästään sopimukseen. Toki tekemättä myönnytyksiä kolmesta suuresta tavoitteesta, jotka meillä on backstopin kanssa. Ensimmäinen askel ehdotus tehtiin tarjotettaisiin toimia saarella, mikä on hyvä idea mielestäni, mutta se ei riitä. Se ei edes takaa noita kolme ehdotusta, mutta kuitenkin toivokaamme, että että parlamentin alhoinen, joka ei halua sopimuksen tilaa, että se löytää enemmistön, jotta päästään Brexitin hyvässä järjestyksessä. Se on heidän etuinsa mukaista, meidän etujen mukaista, kaikkien etujen mukaista. Ja kyse on suurista asioista. Ei kyse ole pienestä, pienestä markkinoista Etelä-Amerikassa. Kyse on työvoimasta ja suurista markkinoista, jossa on paljon vientiä ja tuontia ja muitakin suhteita on pelissä. Kiitos. Gue. Gue. Uh, thank you, thank you, Chair, and I thank... Kiitoksia puheenjohtaja. G ja muut ovat täällä todenneet, että brittihallitus ei ole voinut esittää sellaista vaihtoehtoista järjestelyehdotusta, joka olisi juridisesti pätevä. G puhui EUn suojelemisesta – ja EUn velvoitteiden suojeleminen tai turvaaminen tietysti kulkee käsi kädessä tämän asian kanssa ja tietysti täytyy pitää huoli myös siitä, että kansainvälisille sopimuksille ei tehdä hallaa YK-sopimuksille ja muille. Ja täytyy sanoa, että backstop oli aika joustava ratkaisu. Jos ajatellaan nyt viimeksi kuluneita 65 päivää, kun Boris Johnson on ollut pääministeri, hän on menettänyt enemmistönsä, hän on hävinnyt kuusi äänestystä, hän on menettänyt 21 parlamentaarikkoa, hän on laittomasti keskeyttänyt parlamentin Tori puolue on kaauksessa, siellä on varsinainen sisällissota meneillään ja meitä pyydetään Pohjois-Irlannissa, että me pysyisimme tässä junassa, joka on juuri suistumassa kallion kielekkeeltä alas. Ja toki meidän täytyy pitää, ja, ja tässä halutaan vielä ä, ottaa EUn kansalaiskin tähän ä, junaan. Ja minä olen kyllä kuunnellut, mitä Juncker on sanonut, ja olen tavannut Michel Barnierin. Jos tällainen ä, kova Brexit tulee, niin mitä ilmeisimmin ä, rajalle tulee kova raja. Ja Michel Barnier on sanonut, että se rakennetaan viikoissa, jos ei päivien aikana. Ja tämä on aika huolestuttavaa, ottaen huomioon, että pitkän perjantain sopimuksessa on sääntö, joka voisi estää tämän. Eli kyse ei ole ainoastaan ähm, junaturmasta, vaan siitä, että rajalle, todella tulee fyysinen äh, aita. Ja meidän velvollisuutemme on eliminoida äh, ainakin osa siitä vahingosta, jota tässä joudutaan kokemaan joka tapauksessa. Ihan kaikki jäsenvaltiotkin varmasti joutuvat kokemaan vahinkoa Brexitistä, mutta me tunnemme kyllä brittiläiset paremmin kuin ketkään muut. Ja kun me puhumme Irlannista, niin haluan varmistaa sen, että mepeille on täysin selvää ja kat- se, mitä tapahtuu, ja katsovat silmillään. Rajaa on 300 mailia, 310 mailia. 300 rajan ylityspaikkaa. Kenenkään ei pitäisi ajatella, että kun teille laittaa muutamia rajan ylityspaikkoja, niin sillä tavalla voidaan suojella sisämarkkinoita. Ehei ihmiset ö, vain pettävät itseään, et, e, e, et, eli jos, jos ö, rauhattomina aikoina – raja, rajoja ei voida turvata, niin kukaan ei voi kuvitella, että EU pystyisi turvaamaan rajan muutamalla rajan yrityspaikalla. Ainoa vaihtoehto olisi tosiaan tällainen trump, trumpimainen aita. Pääministeri on puhunut kansalaisten oikeuksista. Ja tässä on kyse todellakin kansalaisten oikeuksista ja haluaisin, että te pohtisitte tätä asiaa. Pohjois-Irlannissa on enemmän irlantilaisia kansalaisia kuin brittejä, ja meidän täytyy kunnioittaa pitkän perjantain sopimusta. Ja on myös sellaisia passin haltijoita, jotka ovat sekä brittejä että irlantilaisia. Mutta jos nyt otetaan jokin tietty kansalaisten ryhmä, jotka joutuvat vaikkapa turvautumaan opaskoiriin, otetaanpa nyt tällaiset ihmiset, jotka ovat, joutuvat turvautumaan opaskoiriin – ja ajatellaan tätä 310 mailin rajaa ja ajatellaan, kuinka monta kertaa ihmiset ylittävät tämän rajan päivittäin mennäkseen töihin tai opiskelemaan, niin jos on tällainen ää, koira, niin ja jos raja on todellinen raja, niin täytyy mennä joka päivä rajaeläinlääkärin pakeille. Koira täytyy tarkistaa joka kerta, että sillä ei ole rapiasta. Sitten täytyy tuoda illalla koira takaisin ja saada taas uusi eh, propuska. Eli ei tässä ole kyse ainoastaan pesureista tai kuivureista tai tariffeista ja tullimaksuista, vaan tässä on kyse ihmisistä. Ihmiset ovat tässä koko eh, kaiken keskiössä ja siksi me puhumme nyt tässä EUn kansalaisista, mutta eh, ei pidä, ei, meidän ei pidä unohtaa niitä EUn kansalaisia, jotka tällä hetkellä asuvat Irlannissa. Jokainen, joka on syntynyt Irlannissa, hänellä on oikeus <clears throat> Irlannin kansalaisuuteen, niin minunkin passissani sanotaan. Tämä on valiokunta, jossa puhutaan perustuslaillisista asioista ja meillä on tiettyjä perustuslaillisia keinoja. Ja vaikka me emme pyydäkään, että kukaan ulkopuolelle puuttuu meidän asioihimme, niin ei riitä se, että EU e pitää tavallaan e, tätä backstoppia vain yhtenä optiona, e, koska jos, jos backstoppia ei tule, niin silloin mennään kerta ryminällä kohti kovaa rajaa. Kyllä pitkän perjantain sopimus täytyy pitää yllä kaikilta osin, myös siltä kannalta, että irlantilaiset saavat itse päättää, minkälaisen unionin haluavat. Haluammeko me pysyä Brittien kanssa Britanniassa vai haluammeko me pysyä EU:ssa? Ja jos me haluamme pysyä EU:ssa, niin tätäkin varten on ihan demokraattinen tie ja polku olemassa. After the coordinators, eh, Koordinaattorien jälkeen, niin oliko varapuheenjohtajalla jotain kysymyksiä? Grazie presidente, io ringrazio. Kiitoksia kollegaa, joka piti tämän alustuksen. Se oli erittäin hyvä ja täsmällinen. Nyt yritämme miettiä nyt tätä monimutkaista Brexit-aihetta. Meidän täytyy kunnioittaa brittikansalaisten päätöstä ja tietysti toivomme, että asia tulisi muutos. Mutta tietysti tämä on yhä hankalampaa, kun ajatellaan, kuka nyt on pääministerinä Britanniassa. Mutta meidän ei pidä antaa periksi painostukselle ja meidän täytyy aina miettiä, että ehkä tällainen muutos vielä tapahtuisi. Ja kuten sanottiin, meidän täytyy vielä todeta, että meidän pitää nyt kunnolla ajatella näitä aiheita. Kun ajatellaan, millaisia suhteita meillä on, jos ei tule uutta kansanäänestystä tai jos ei tule uusia ehdotuksia, meidän täytyy suojella kansalaisten tekemiä päätöksiä Britanniassa, mutta meidän täytyy suojella myöskin eurooppalaisten kansalaisten oikeuksia, jotka asuvat ja tekevät työtä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Eli meidän täytyy keskittyä tiettyihin elementteihin, joista ei saa antaa periksi. Ensinnäkin erosopimuksen pitää olla kokonaispaketti, eikä mitään erillisiä asioita, jotka eivät lopettaa sitä tilannetta. Ja prioriteettimme on se, että voidaan välttää ongelmat tähän sopimukseen liittyen. Ja avoimesti voin sanoa, että jos myönnämme lisää lykkäyksen, Ja sitten toiseksi meidän pitää taistella kansalaisten oikeuksien puolesta. Ja meidän täytyy ottaa nyt huomioon hyvä uutinen, eli päätös, joka eilen tehtiin Britannian parlamentin istuntotauosta. Tällä tavalla voimme varmistaa, että demokratiaa ei loukata Britanniassa. Hyväksymämme päätöslauselma voi auttaa ehkä brittikollegoitamme. Tämä osoittaa hyvää tahtoa, vaan myös sen, että haluamme jatkaa yhteistyötä heidän ja myöskin meidän oikeuksemme osalta. Kiitos tänne. Seuraava. Yes, I listen. Kuuntelin tarkkaan kertomustanne ja Brexit-ohjausryhmän työtä ja kysymykseni kuuluu, Näettekö mitään muutosta korkeimman oikeuden päätöksen myötä? Ja mitä mahdollisia vaihtoehtoja tässä on tulossa lyhyellä aikavälillä ajatellen tätä, koska on selvää, että laadimme yhteisen päätöslauselman Strasbourgissa. Korostimme itse näitä ehtoja, että antaisimme lisää aikaa, mutta kysymys kuuluu, että näettekö tässä mitään muutoksia tai onko rooli edelleen se, että vain katsomme ja tarkkailemme ja odottelemme. Jerens. Jerens. Merci, président. Euh, j'ai une question. Kiitoksia. Yksi kysymys, jota ei ole kauheasti käsitelty ja se on kuitenkin keskeisen tärkeä. Joku äsken totesi, että tuntuu vähän siltä, että me haluamme rangaista Britanniaa, jotta muut eivät tekisi samoin. Ja ei Michel Barnier, eikä puheenjohtajakokous, eikä edustajamme, joka on ollut mukana näissä neuvotteluissa. Kukaan heistä ei ole toiminut tässä hengessä. Kaikki on yritetty hoitaa rakentavalla tavalla nämä asiat, joista nyt keskustellaan, niin se liittyy siihen, kuka tässä nyt kärsii. Jos tässä epäonnistutaan, niin silloin siitä kärsii kumpikin osapuoli. Ei meidän pidä rangaista Britanniaa, muut pitävät siitä huolena. Ajattelen nyt esimerkiksi näitä luottoluokituslaitoksia. Barnier oli neuvottelun aluksi sanonut, että se, mistä on päätetty yhdessä, niin se myöskin maksetaan yhdessä – Eli nämä velat jäävät voimaan. Ja jos ei saada aikaan sopimusta, niin siitä on ongelmia, koska luottoluokituslaitokset, kun he tekevät arvion jostain maasta, he katsovat, pitääkö tämä maa sanansa, onko se pitänyt lupauksensa, onko se maksanut kaikki lainansa. Jos näin ei ole, jos ei ole pitänyt kiinni sitoumuksistaan, niin silloin sen maine saattaa kärsiä valtavasti. Eli tämäkin asia täytyy pitää mielessä, koska se on hyvin keskeinen. Ja jos sitten tämä luokitus laskee jonkun maan osalta, niin se käy hyvin kalliiksi. Ja kaikki ne, jotka ovat nyt vastuussa näistä neuvotteluista, ensinnäkin nämä maat, jotka eroavat, niin niiden on parasta pitää tämä mielessä. Merci beaucoup. Maintenant, il y a Kiitos sitten, Werder. Thank you, Mr. President. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen ensimmäinen britti, joka puhuu tässä keskustelussa ja haluaisin pyytää anteeksi siitä, että aikaa on tarvittu todella paljon. Minä teen parhaani kotipuolessa, jotta Brexit voitaisiin estää niin, että kävisi vähän niin kuin Dallasissa, että kaikki olisikin ollut, ollut vain unta. Kun katsotaan ää, kansanäänestyksen aikoihin, niin meille, ihmisille väitet, sanottiin, että EUsta lähteminen on helppoa ja ihmiset saavat taas omansa takaisin. No, ha, ha, naurattaa. Ei todellakaan ole helppoa, enkä tiedä kuka tässä enää pitää ohjaksia käsissään. Me kuulimme juuri kommentin siitä, että EUta varmaan tullaan syyttämään siitä, että se yrittää rangaista UKta. Ja te voitte kyllä olla ylpeitä, koska kaikki neuvottelut ovat menneet ihan oppikirjan mukaan. Varnier ja hänen tiimensä ja Brexit-komitea ovat tehneet varsinaisia kuperkeikkoja voidakseen auttaa brittejä laatimaan suunnitelman. Mutta niin kauan kun noudatetaan sääntöjä, ja näinhän tapahtuukin, niin niin kauan tulee perusteettomia syytöksiä. Mutta mitä sitten on tapahtunut? On tapahtunut niin, että artikla 15 menettely käynnistettiin. Ei ollut mitään suunnitelmaa ei ennen kansanäänestystä sen aikana, eikä myöskään tässä tilanteessa, kun haluttiin nop- hirveällä kiirellä käynnistää artikla 50 menettely. Mitään suunnitelmaa ei ollut senkään suhteen. EU on kuitenkin tehnyt kovasti työtä. Se on tehnyt kovasti työtä edellisen pääministerin kanssa. Ja saatiinkin sellainen sopimus, jossa oli mukana backstop. Ja siitähän me olemme puhuneet. Minua huolettaa nyt se, että tässä sopimuksessa oli siirtymäaika, joka vain lyhenee ja lyhenee ja lyhenee. Se aiheuttaa ongelmia. Jos me saamme ylipäänsä sopimuksen läpi, jos sopimusta ei saada läpi, tai jos ö, sopimus tulee, en kyllä ymmärrä miten ö, neljän viikon aikana tulisi, niin sitten varmasti pyydämme taas jatkoaikaa. Se päätetään. Ja se, mitä viime viikolla Strasbourgissa päätettiin, on kyllä avuksi, koska me olemme tässä aika hullussa tilanteessa. On laitonta lähteä ilman sopimusta, eikä kukaan halua noin vaan rynnätä ulos ilman sopimusta. Ja toisaalta niin voidaan vain tehdä, jos saadaan tämä jatkoaika. Meillä on ihan hullu tilanne. Kuka pyyt- eli kuka pyytää tätä jatkoaikaa? En ole parin tuntiin lukenut uutisia en edes tiedä, onko meillä pääministeriä tai hallitusta. Eli kuka pyytää tätä jatkoaikaa? Mutta ilmeisestikin UK hallituksen tulisi niin tehdä. Eli hulluja aikoja eletään. Ja brittimeppinä, joka on Eurooppa-myönteinen, niin minulle tämä on aika todella hullu tilanne. Haluan tietysti parasta EUlle, haluan parasta UKlle. Ja aika hankalahan tämä nyt on. Irlannin rajasta – Tästä on puhuttu aika rehellisesti. Ja siihen liittyvistä ongelmista on puhuttu rehellisesti. Gi puhui, niin ää, brittihallitus on ää, ehdottanut kaikenlaista sähköistä rajavalvontaa, etc. Mutta ongelma on se, että jos on tällainen niin sanottu Trusted Trader Scheme, niin se toimii ää, näiden luotettavien tahojen osalta. Sitten on tietysti rajavartijoita, jotka pysäyttävät ihmisiä, joihin ei voida, äh, joihin ei voida luottaa. Ja rajoillahan on paljon sellaisia ihmisiä, jotka vievät tavaraa rajaa molemmin puolin ja joihin ei voi luottaa. Sitten verrataan sen, että voidaan mennä VTO-sääntöihin, mutta kyllä VTOnkin täytyy tietää, millainen raja on kyseessä. VTO-sääntöjen osalta, säännöissä Täytyy tietää, missä raja on, niin että voidaan soveltaa VTO-tariffeja ja kiintiöitä. Ja me puhumme aika paljon kiintiö, tariffeista, mutta kiintiöistä täytyisi myös puhua. Eli tässä tilanteessa brittiviljelijät joutuisivat noudattamaan VTOn kiintiöitä – joutuisivat esimerkiksi lammasfarmarit kilpailemaan uuden sellainen lammasfarmareiden kanssa. Kyse olisi maailmanlaajuisista kiintiöstä. Eli vaikka ei olisi tariffeja, niin edelleen tulisi ongelmia kiintiöiden kanssa. Ja me kaikki tiedämme, että nämä tuotantoketjut ovat erittäin mutkikkaita näinä päivinä. Ja tässä pari päivää sitten kuulin, että 80 prosenttia, 8 prosenttia kaikista rajat ylittävistä rekkakuskeista, jotka tulevat Doverista tai muista brittisatamista. 88 prosenttia heistä on muita kuin brittejä. Eli tässä puhutaan muista eurooppalaisista kuin briteistä, joilla, jotka tarvitsevat ehkäpä työlupia. Heidänkin tilanteensa tarkistetaan sitten kansalaisista. Tämä on erittäin tärkeää meidän parlamentille, koska kansalaiset ovat meidät valinneet. Me olemme kansalaisten ääni tässä asiassa. Ja kuten Gi sanoi, niin tämä, että kansalaisten pitäisi hakea erikseen oleskelulupaa, se on erityisen hankalaa naisille, koska suurin osa niistä ihmisistä, jotka ovat kotona, ovat naisia. Ei heillä ole mitään äm, todisteita työllistymisestä tai veroilmoituksia. Heillä ei ole sitä paperivanaa, joka tarvittaisiin. Minulla on yksi ranskalainen tuttu, joka on asunut 17 vuotta äh, UKssa, ja hänen äh, oleskelulupansa peruttiin, ja tämä on todella ikävä asia. Ja myös jäsenvaltioiden täytyy tehdä yhteistyötä. Liikkumisvapaus Briteille, jotka asuvat EU-ssa, katoaa, jos meillä ei ole koordinoitua vastausta kaikilta jäsenvaltioilta. Sellaista ei tällä hetkellä ole. Komission täytyy tätäkin asiaa tarkastella. Koska jos me lähdemme sopimuksetta, niin silloin tämä oleskelulupakysymys palautuu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Se on erittäin hälyttävä uutinen niille ihmisille, jotka ovat eläneet elämänsä siltä pohjalta, että heillä on oikeus liikkua Euroopan unionissa. Mitä me teemme? jos tulemme siihen pisteeseen, että meillä esitetään Strasbourgissa täysistunnossa sopimus, josta me emme pidä. Sopimus, joka ei, sopimus, jota, joka ei suojele kansalaisia. Kieltäydymmekö me siitä? Mehän voimme sanoa vain kyllä tai ei. Siinä on meidän vaihtoehtomme. Silloinkin joudumme kautta sen tilanteeseen. En usko, että kukaan haluaisi sellaista skenaariota. On myös muita asioita, niistä vähän nopeasti. Ensinnäkin Falklandin äh, saaret. 96 prosenttia kaikesta äh, Falklandin äh, saarella kalastetusta ähm, kalasta tuodaan Portugaliin ja Espanjaan mm, kalamaareja ja näitä vastaavia. Ja nämä kalat lähtevät muutaman viikon kuluttua Falklandin saarilta jäädytettyinä ja ne tulevat olemaan jossain Atlantin puolivälissä 31. lokakuuta. Saako tämä kalalasti tulla EU-hun? Mitä tapahtuu Espanjan ja Portugalin jalostuslaitoksille? Ja sitten tämä pitkän perjantain sopimus, siitä on keskusteltu paljon tänään aamulla, mutta siitä on keskusteltu paljon, mutta siitä emme ole keskustelleet, että poh joissa Irlannissa ei ole tällä hetkellä hallitusta. Ää, siis siellä ei tällä hetkellä todellakaan ole hallitusta ja se on aika mutkikas asia. Eli jos me ää, saamme jatkoajan ää, 31.10. jälkeen, niin silloin varmasti sen jälkeen saadaan hallitus. Ja si- siinä vaiheessa saamme ehkä aikaan järkevää keskustelua UK ja EUn välillä. Ja ehkäpä jopa vo, toivottavasti voimme luopua, voimme alkaa keskustella taas tasa-arvoisina kumppaneina äm, jäsenvaltioiden kanssa, eikä Brexitia tulekaan. Kyllä me mieluummin haluaisimme olla mukana EU:ssa. Ja jos tarve vaatii, niin pitäisi mennä sitten ja järjestää toinen kansanäänestys. Mutta ennen kuin tällainen uusi kansanäänestys voidaan järjestää, niin varmasti saamme uuden hallituksen, joka vetoaa jatkoajan puolesta. Thank you very much. Eh, Silvia... Kiitos sitten Silvia Pereira. Jos ah, puheenjohtaja, kuten muutkin, haluaisin kiittää Giverhofstadtia kattavasta tietopaketista, jonka hän antoi meille. Ja kiitos myös siitä, että hän on johtanut Brexit-ohjausryhmää tietysti Britannian korkeimman päätös on ainutlaatuinen päätös, se on yksimielinen päätös, vahva viesti oikeusvaltioperiaatteen puolesta ja parlamentaarisen demokratian puolesta. Ja tietysti järkyttävä tappio pääministeri Johnsonille – Tietysti brittien pitänyt keskustella poliittisista vaikutuksista, joita tällä päätöksellä on. Meidän pitäisi nyt kirjata se, että tähän asti Britannian hallitus ei ole esitellyt mitään vaihtoehtoa, toimivaa vaihtoehtoa, konkreettista vaihtoehtoa backstop-varautumisjärjestelylle, joten olemme tässä tilanteessa, jossa pääministeri Petteri jankkaa, että hän haluaa saada sopimuksen, mutta ei tee mitään. hän johdamataan päivästä, kuten Kiefer Hofstad sanoi, meillä on nyt uusia esteitä, että sopimukseen päästäisiin. Haluaisin vastata nyt tähän kysymykseen liittyy, mitä joustoa Euroopan parlamentti ja unioni on tarjonnut, kun on väitetty, että tässä jotain rankaista yhdistettä kuningaskuntaa. Mielestäni meidän pitää puhua tästä selväsanaisesti. EU ei keksinyt Iranin rajakysymystä hankaloittaakseen Britannian hallituksen elämää. Näin ei ole. ei haluta kovaa rajaa, koska se on yhteinen tavoite. Britannian ja Euroopan unionin tavoite. Irlannin rajakysymys ei ole keksitty tuosta vain. Meillä on tässä ongelma, koska on perustulaatuinen ristiriita, kun näitä toisaalta että on tavoite, että ei olisi valvo, rajavalvontaa ja toisaalta, että olisi eri tyyppisissä sääntelyä tosi paljon rajaa. Se on tämä perusongelma. Jos tietää, niin en ole yllättynyt siitä, että Britannian hallituksella on hankaluuksia vaihtoehdon löytämisessä backstopille juuri tämän takia. Joten ei tässä ole kyse jouston puutteesta tai EUn toiminnasta – Sitten toinen kommenttini. Jos sopimukseen päästään, emme ole optimistisia sen suhteen, mutta tietysti olemme valmiit pohtimaan Britannian ehdottamia ratkaisuja, niin silloin ja varmaan pitää myös hyväksyä tuo sopimus. Jotkut puhuvat paljon enemmistöistä tai niiden puutteista. Parlamentin alahuoneessa Britanniassa, jos sopimukseen päästään viimeisinä päivinä ennen kuin takaraja umpeutuu lokakuun lopussa, niin silloin Euroopan parlamentin pitää keskustella asiasta tehdä poliittinen päätös tuosta sopimuksesta – Eli syytä optimismiin ei ole. Totuus on, että ei ole mitään mandaattia sopimuksettomalle Brexitille. Varmastikaan Britannian kansalaiset eivät ole tule mandaattia, eikä parlamentin alhuone ole siellä myöskään antanut mandaattia, eikä parlamentin ylähuonekaan Britanniassa päinvastoin. Britannian parlamentin alhuone päätös on, että jos sopimukseen ei päästä, niin sitten – pitäisi lisäaikaa pyytää taas tai olla taas. Ja tilanne on nyt se, että meillä on nyt kaksi täysin toimintaa kykyistä parlamenttia, jotka sopivat siitä, että jos sopimukseen ei päästä, niin pitäisi olla pyytää lisäaikaa artiklalle 50. Sitten on meidän tämä on tyhjennä oman ostamme Strasbourgissa hyväksymme päätöslausuman melko selvästi, että puoltaisimme tuon lisäajan myöntämistä, että välttäisiin sopimukset on Brexit. Brittipolitiikkojen tehtävänä nyt on varmistaa, että parlamentin lauhuneen hyväksymä laki tulee sovelletuksi ja että lisäaikaa tulee, jos neuvottelut epäonnistuvat. Tämä on selvä kanta, joten en usko, että meidän pitäisi hyväksyä etuksen siitä, että EU yrittää hankaloittaa yhdistyneen kunnan nämä ja yrittäisi rangaista Brexit-päätöksestä. Me puolustamme yhteistä tavoitetta. Haluamme välttää kovan rajan syntymisen Irlantiin ja puolustamme myös sisämarkkinoiden integriteettiä, niin kuin tehtävämme kuuluu. Kiitos. Scholz. Ten Scholz. Thank you, Chair. Um, I mean... Kiitoksia. Olen samaa mieltä pitkälti sen kanssa, mitä täällä on jo sanottu. Emme nyt ensimmäistä kertaa puhu tästä asiasta, mutta nyt puhutaan tästä backstop-kysymyksestä. Eli sehän on yksi suurimpia ongelmia, jotka pitää ratkaista tällä sopimuksella. Eli meidän pitää löytää nyt ratkaisu tähän Brexit-ongelmaan. Mutta sitten Verhofstadt ihan oikein viittasi lopuksi kansalaisten oikeuksiin. Se on ehkä kaikkein tärkein kysymys. En nyt lähde punitsemaan mikään tärkeämpää, mutta kun ajatellaan backstopia kansalaisten oikeuksille. Ehkä Ferhofstadt voisi selittää meille hiukan, miten löydetään ratkaisu tähän, mikäli sopimusta ei synny. Eikö sillain pitäisi laatia kansainvälinen sopimus yhdistyneen kuningaskunnan ja EUn välillä? Se voisi olla parempi ratkaisu kuin 28 kahdenvälistä sopimusta jäsenvaltioiden ja Britannian välillä. Koska silloinhan me jaamme näiden kansalaisten oikeudet heidän kesken. Eli silloin he eivät enää tietysti mielessä ole Euroopan kansalaisia. Ja mielestäni tähänkin täytyy löytää ratkaisu lokakuun loppuun mennessä. Korkein oikeus totesi, että parlamentti nyt pantiin tavolle. Se oli väärä päätös ja tässä oli rikottu brittihistorian suurimpia saavutuksia, eli oikeusjärjestelmää. Oikeusjärjestelmä Sehän on todellinen ilmentymä kaikesta, mikä on erinomaista. Ja se täytyy ottaa huomioon, kun käsittelemme tätä backstop-kysymystä ja kansalaisten oikeuksia nyt tulevina viikkoina Euroopan parlamentissa. Kiitos. We love. Kiitos sitten. Seuraava. Good afternoon everybody. My name is Rupert Lowe. Nimeni on Robert Lowe, edustan Brexit-puoluetta ja minut valittiin Euroopan parlamentin vaaleissa. Oikeat ihmiset valitsivat minut, minä olen oikea ihminen, minä olen liikemies, en poliitikko. Ja minä olen katsellut, kuten muukin brittiyleisö, tätä kafkamaista tilannetta, eh, joka on tässä jatkunut brittihallituksen ja EUn kesken jo kolme vuotta. Vuonna 2016 eh, kansanäänestys oli ihan selvä. Britti, britit halusivat lähteä EUn, Euroopan unionista, vaikka hallitus suositti toisen päinvastoin. Nyt olemme olleet erittäin turhautuneita. Missä täl, tällä hetkellä ollaan UK ja EUn kesken? No, Liikemiehenä en voi ymmärtää, miksei molempien osapuolten etujen mukaista on neuvotella järkevää vapaakauppasopimusta erityisesti, kun UKlla on kauppavaje noin 100 miljardin punnan mittainen. Jos mitä vähemmän tehtäisiin ja jos ei haluta kunnioittaa toinen toisiaan, kohdata toinen toisiaan kunnioittamista, niin silloin kyllä tehdään suuri, suurta hallaa brittiläisille kansalaisille. Minä olen täällä ja yritän ymmärtää, miksi kaksi suhteellisen järkevää osapuolta eivät saa aikaan sopimusta keskenään. Olen kuullut täällä backstopista, olen kuunnellut rajoista, olen kuullut argumentteja tästä ja tuosta ja olin tänään sitä paitsi Prosperity UKin kokouksessa tänään aamulla. Sekin on esittänyt erittäin järkeviä mm, järjestelyehdotuksia, e, joiden myötä molemmat ongelmat voitaisiin, tai siis kaikki nämä ongelmat voitaisiin ratkaista, jos molemmilla osapuolilla olisi hyvää tahtoa. Guy Ferostat sanoi, puhui EUn kansalaisista UKssa ja päinvastoin. Tämäkin ongelma ratkaistaisiin poliittisella tahdolla. Olen tullut tänne tänään en ainoastaan sanoksen tämän, vaan koska eilen, kuten ehkä tiedätte, meidän korkein tuomio-oikeutemme teki päätöksen, joka oli täysin yleisen syyttäjän tuomio tai neuvon vastainen. Siinä sanottiin, että tämä Prorogaatio eli parlamentin keskeyttämisratkaisu on laiton, jos samalla ei varmisteta sitä, että parlamentti pystyy toimimaan täysivaltaisesti lainsäätäjänä ja eksekutiivin silmän alla. 50 artiklassa edellytetään lähtöä UK lakien mukaisesti. Ja Teresa May pyysi jatkoaikaa EU-lakien mukaisesti. Ja nyt kysymys kuuluu, olemmeko me nyt lähteneet EU-sta tämän eilisen tuomioistuimen päätöksen myötä? Ei ole yhtään selvää, onko näin tapahtunut vaikka ei, vai eikö. Tämän valiokunnan tulisi analysoida tätäkin kysymystä. Kiitos, Kovel. Thank you. She's asked for the floor for a long time. The Greens are not just... Thank you. Thank you so Kiitos. Anteeksi, että tulin myöhässä. Is the next speaker? Okay. discovered. Thank you. Okay, whatever. My apologies. Oli miten oli pahoittelut. Tulin Verhofstadin esityksen jälkeen, mutta tulin juuri Britanniasta ja ymmärrän melko hyvin tämän uupumuksen, jota monella EU-maalla on Britannia kohtaan tällä hetkellä, mutta hienoa huomata, että yleisesti ottaen tämä suuntautuu Britannian hallitusta kohtaan eikä just kuningaskuntaa kohtaan valtiona. Varmasti kaikki tiedätte, että Boris Johnson ei puhu koko valtion puolesta hänen hallituksensa on nyt vähemmistöhallitus parlamentin alahuoneessa. Ja ainut syy siihen, miksi emme ole pitäneet ennenaikaisia vaaleja, välittömiä vaaleja, on se, että kukaan ei luota pääministeriin tässä tilanteessa, jossa parlamentti otettaisiin vaaleja varten. Pääministerinä hän voisi edelleen valita päivämäärän vaaleille – poistuvana pääministerinä. Siis ehkä hän valitsisi päivämäärän, joka olisi lokakuun lopun jälkeen, lokakuun jälkeen, jotta parlamentti ei voisi toimia sitten Brexit-asioissa ennen kuin tuohon Maraakan on päästy. Ja se on nyt syy siihen, miksi oppostiopuolueet tähän asti ovat kieltäytyneet ennenaikaisista vaaleista. on, tämä on tämä vähemmistöhallitus, nyt myös kaikki oppositiopuolueet, kaikki oppositiopuolueet haluavat uuden kansanäänestyksen sopimuksettomasta lopputulmasta tai mistä tahansa sopimuksesta, jos sellaisen oltaisiin pääsemässä. Ja vaihtoehto olisi myös, että jäättäisiin EU-hun. Se voisi olla myös vaihtoehtona äänestyslipukkeissa. Vaihtoehto sille, mitä nyt ollaan tarjoamassa Brexitin kohdalla sopimusta ei. Tämä on perusteltua, koska Brexitistä ei ole tulossa mitään, mitä nyt ollaan luvattu aikaisemmin. Vuonna 2016, kolme vuotta sitten, yli kolme, vuotta, kolme puoli vuotta sitten, olisi sanottu, että se oli helppoa, se säästäisi paljon rahaa, se oli hyväksi Britannian taloudelle ja kaikkia näitä muita valheita kerrottiin aikanaan. Ja tämä oikeastaan se nyt asia menisi taas kansalle. Ja mielipide tiedustelujen mukaan myös kansa haluaisi miettiä asiaa uusiksi ja David Davis, muistan, että hänet ensimmäinen Brexit-neuvottelija, Britannian Brexit-neuvottelija sanoi, että jos demokratia ei voi muuttaa mieltään, niin se lakkaa olemasta demokratiaa. Joten kaikista näistä syistä nyt eh, on melko mahdollista, että jossain kohtaa tulee toinen kansanäänestys Brexitistä itsestään ne, jotka vastustavat uutta kansanäänestystä. No, ja kun sanotaisiin ihmisille, että sanoit mielipiteesi kolme ja puoli vuotta sitten, nyt sinun pitää pitää turpasi kiinni ja hyväksyä se, mitä poliitikot keksivät tai mitä hallitus keksii. Sitä ei voida hyväksyä ja se ei ole demokraattista ollenkaan. Ja ne, jotka vastustavat sitä, vastustavat toisen kansanäänestyksen pitämistä. Pitkälti siksi, että he pelkävät, että he häviäisivät sen että Britannia äänestäisi EU-ssa jäämisen puolesta. Kiitos. Scott Cato. Scott Cato. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli hienoa nähdä, että päätösasemassa viime viikolla oli mukana ehdotus, kuten kollegani totesi, että sopimuksettoman eron välttäminen oli riittävä syy pyytää lykkäystä. Ja toivottavasti neuvosto kuuntelee tätä ja toivottavasti neuvosto sitten myöntää Britannialle tätä lykkäystä. Brexit-keskustelussa on paljon keskustettu taloudellisiin järjestelyihin ja sisämarkkinoiden ja kauppasopimusten suojeluun. Ja hyvin paljon on puhuttu myöskin kansalaisten oikeuksista ja Helmutin kanssa minäkin olin pettynyt siihen, että päätösasemassa ei todettu, että meidän pitää varmistaa nämä kansalaiset oikeudet vastavuoroisesti, koska näin säädettäisiin monilta huolilta. Mutta kansalaisilla Britanniassa on muitakin huolenaiheita ja muuakin EU-ssa. Eli tämä jatkuva painostus, joka kohdistuu Britannian demokratian Brexitin takia. Minä puhuin tästä jo kansanäänestyksen aikana. Ja jotkut halusivat kansanäänestystä nimenomaan tästä syystä. Ja ymmärrän kyllä tämän epätoivoisuuden ja turhautuneisuuden kun nyt katsotte, mitä Britanniassa tapahtuu. Ja että siellä ei pystytä saattamaan tätä asiaa päätökseen. Mutta tämä jatkuva paine lisää stressiä. Ja se kiinnittää huomiota sitä, että instituutiot Britannian demokratiossa ovat aika heikkoja. Ehkä juuri siksi, että me olemme demokratioiden isoäiti, mikä ole pitäneet itsestään riittävästi huolta. No, jotkut ovat sanoneet, että pääministeri todettiin toimineen laittomasti, kun hän asetti parlamentin tauolle. Mutta sen sijaan, että hän olisi eronnut, Johnson on torjunut tämän päätöksen, oikeudellisen päätöksen, joka jo heikentää vallan jakoperiaatetta toimivassa demokratiassa. Ja on muitakin esimerkkejä maastani, jotka osoittavat, että demokratiamme todellakin on kärsinyt ja heikkenee. Aika monet ovat sanoneet, että me kunnioitamme Britannian päätöstä, mutta miksi pitää kunnioittaa päätöstä, joka pohjautui valheille ja propagandalle ja laittomalle rahan käytölle. Jos tämä olisi tapahtunut yhdessä maassa, niin silloin vaaleja ei olisi pidetty reiluina ja oikeudenmukaisina. Eli miksi tarvitaan sitä, että ei huomata tätä demokratian heikkenemistä, joka tapahtuu yhdessä valtiossa ja teeskennellä näin ei tapahtuisi. Äänestäjät sanovat, että me olemme edelleen EU-kansalaisia. Mitä EU tekee suojellaksemme demokratiaa? Ja tästä nyt on kyse. He sanovat ihan oikein, että me olemme vielä EU-kansalaisia. Me haluamme suojella EUn toimielimiltä. Jos katsotaan 20 vuoden päästä tätä hetkeä, ja jos brittidemokratia on epäonnistunut ja meistä on tullut epädemokraattinen valtio EUn ulkorajoilla, katsoisiko parlamentti teki parhaansa estääkseen tämän tilanteen ja suojellakseen valtaosa brittikansalaisista, jotka haluavat nyt jäädä EUhun. Mutta he eivät voineet ilmaista kantaansa, koska demokraattiset instituutiot ovat epäonnistuneet. Kiitos. Schön selvä. Very briefly. <clears throat> Lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi huomiota. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että vaikka niin kuin viime Strasbourgin täysin oli hyvin selvä kanta, niin pitäisi olla myös hyvin varovaisia – ei pidä antaa vaikutelmaa siitä, että rankaisemme yhdistynyttä kuningaskuntaa. Meidän pitää olla hyvin varovaisia. Jotkut sanovat, että puhuvat, jotkut puhuvat siis täällä sillä tapaa, että he ovat antibrittiläisiä ja tämä on erittäin suuri virhe minusta meidän pitäisi oppia Michel Barnielta tässä kohtaa. Hän on aina ollut erinomainen, hän on hyvin vankka, mutta hän ei kuule sanaakaan, joka voisi vahingoittaa brittiä, brittiläisiä. Hän on raskalaisista kaikkien brittiläisin. Tämä asenne pitäisi pitää. Toiseksi asia, joka liittyy tuohon päätökseen, joka, te, joka tuli eilen minusta sellainen vetoomus liberaalidemokraateilla kaikkialla, ei vaan yhdessä kuningaskunnassa. Ja tässä olen eri mieltä kollega Scott Katon kanssa sanoisin, että brittiinstituutit eivät ole heikkoja. Jos ne olisivat heikkoja, niin nämä olisivat tapahtuneet, kuten pyytäminen parlamentissa, kuten toimistojen päätös eilen – ne eivät olisi tapahtuneet. Se, mitä tapahtuu Britanniassa, on juuri se, mitä tapahtuu EU:ssa ja EU-valtioissa. Kyseessä on yhteen termeys suoran demokratian ja edustuksellisen demokratian välillä. Ja tämä ei ole mikään poikkeus, tämä Britannian tapaus. Tämä tapahtuu Italiassa, Ranskassa, kaikkialla Euroopassa, joten kyse on sama taistelu jotka uskovat liberaalidemokratian ja edustuksellisuuteen ne, jotka haluavat suoraa demokratiaa, jotka ovat sen oppinsa Platolta muilta. No siis tämän, tässä lyhyt ja demagogian kansankirjoitukseen, joka on demokratian varmistumista. Tässä kohtaa sanon, että taistelutaan Britanniassa on sama taistelu, jota meillä käydään EUn sisällä todennäköisesti Britannian instituutit ovat kestävämpiä kuin jotkut, mitä meillä on joissain Euroopan unimaissa. Tämä pitäisi muistaa. Me olemme edustuksellisen demokratian puolustajia ja tämä pitäisi oppia eilisen päätöksestä. No, mi pare che ci siano altre richieste di intervento. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla. No, perustat saa pienen vastauspuheenvuoron, mutta sitä ennen haluaisin korostaa sitä, mitä myöskin Barnier totesi viime viikolla Strasbourgissa. Backstop on erittäin tärkeä juridinen tai yrityksillemme, maanviljelijöillemme ja myöskin toiminnalle ilmastonmuutosta vastaan. Tätä taisteluhan on käyty vuosikausia ja me olemme edelläkävijöitä. Ilman backstoppia EUn sisämarkkinoille tulisi elintarvikkeita, maataloustuotteita, eläinperäisiä tuotteita ja muita tuotteita, esimerkiksi lääketuotteita. Niitä tulisi kolmansista maista – jotka eivät noudata samoja sääntöjä kuin me noudatamme omilla alueillamme. Backstopin pitää taata myöskin se, että maailmanlaajuisesti yrityksemme ovat kilpailukykyisiä. Noitava koskee tietysti myöskin kansalaisten terveydentilaa ja eläimiä. Mehän muistamme hullun lehmän tauden. Eli mehän kannatamme joustavia rajoja mutta jollain tavalla niitä pitää suojella sisämarkkinoilla. Ja meillä pitää olla sääntöjä, jotka suojelevat yrityksemme. Jos nyt muistetaan vaikka tämän hullun lehmän tauti. Niin me emme voi aliarvioida tätä ja mielestäni tämän reaali oikeuden, reaalitalouden osan suojelu on yhtä tärkeää myös muissa kysymyksissä, joista on puhuttu. Eli Kihe saa nyt lyhyen vastauspuheenvuoron. Yes, thank you, brother. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Olen samaa mieltä kaikesta, mitä on sanottu, paitsi ehkä tämän Brexit-puolen edustaja. Mutta olen samaa mieltä myöskin ECRn edustajan kanssa. Olemme tunteneet 49 vuotta, tutustuimme Hentin yliopistossa. 49. Niin se oli Flamin sopimus. Agree with. Niin 49 vuodeksi tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme samaa mieltä. Eli kaikki tällä sanovat ihan järkeviä asioita. Ja se osoittaa, että täällä on hyvin pitkälti yksimielisyyttä ja tämä on vähän erilainen tilanne kuin kanavan toisella puolella. Eli siitä ei nyt tarvitse enää muistuttaa. Ehkä pari huomiota. Ensinnäkin, että voitaisiin sanoa, että Britannia on epäonnistunut demokratia. Scott on nyt sanoi näin, mutta minä en ole samaa mieltä, vaan päinvastoin oikeastaan. Hallitus tekee päätöksen ja sitten tuomioistuin sanoo, että ei, se ei ole mahdollista, niin sehän on toimivaa demokratiaa. Oikeusvaltio toimii, vallan kolmijako ei ole normaalia, että Johnson yritti näin tehdä. Mutta onneksi nyt sitten hänet on pysäytetty. Ja näinhän ei käy kaikissa jäsenvaltioissa. Voisin antaa esimerkkejä, mutta en nyt lähde siihen, koska tämä käynnistäisi siis sitten ihan uuden keskustelun. No kaikki meistä voivat sanoa, että on hiukan outoa, jos puhemies sanoo, että tämä tarkistus on kelpoa ja toinen ei. Jos tällä yrittäisi tehdä niin, niin varmaan pääsisi hengestään. Ja on hiukan outoa, että on tämä first past the post järjestelmä, mutta se nyt on mielipide. Mutta en nyt voi sanoa, että järjestelmä olisi epäonnistunut. No sitten parlamentin ylähuone on tästä vielä kolmas esimerkki. No sitten toinen asia. Tämä sana rangaistus. Ei kukaan ole kuvitellut, että tässä rangaistaan ketään. Tässä suojellaan arvojamme ja järjestelmämme ja sisämarkkinoita, neljää vapautta, mutta ei se ole mikään rangaistus. Tässä me suojelemme arvojamme ja periaatteitamme ja sisämarkkinoitamme. Näin me teemme. Ja sitten sanotaan, että me haluamme rangaista heitä, mutta se ei pidä paikkansa. Me haluamme vain suojella sisämarkkinoita ja näitä neljää vapautta. Joskus olemme hyvin tiukkoja, mutta meidän täytyy olla. Brexitin seuraus ei voi olla se, että heikennetään oikeudellisia ja poliittisia ja ympäristöpuitteita, jotka on saatu aikaan Eurooppaan. Jos maa haluaa lähteä, sitten siihen liittyy sääntöjä. Artikla 49, miten liitytään, ja artikla 50, miten erotaan. Mutta se ei voi tapahtua niin, että siitä kärsisi sitten koko EU-hanke. Eli koskaan Kukaan meistä ei ole kuvitellut, että nyt mielestäni tähän ei kukaan pyrkinyt eikä tähän kukaan koskaan tule pyrkimäänkään. Sitten kysyttiin, kuinka pitkälle nyt ollaan kun ajatellaan näitä uusia ehdotuksia. Meillä ei tästä ole tietoa, mutta huomenna aamulla meillä on taas Brexitin ohjausryhmän kokous Barnien kanssa ja jos on tarpeen, niin Afkon puheenjohtajan myöskin siellä. Ja jos on jotain kiireellistä, niin sitten voimme järjestää ylimääräisen valiokuntakokouksen, jos on tarpeen jos tapahtuu nyt uusia kiireellisiä asioita. Thank you very much for your... Kiitoksia ja onnittelut tyylikkäästä kravatista. Niin, onnittelut tästä hienosta solmiosta. No niin, sitten ne kohdat 6 ja 7. AFKO-valikunnan painopisteet ja sitten Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi ja Euroopan parlamentin rooli. Nämä ovat kumpikin meille tärkeitä aiheita. Meidän täytyy vahvistaa Euroopan parlamentin roolia. Parlamentilla pitää olla aloiteoikeus Me olemme ainoa parlamentti, jolla ei ole tätä oikeutta maailmassa suurin piirtein. Kaikilla parlamentilla pitäisi mielestäni olla tämä oikeus. Ja sitten tutkintaoikeus. Siihen liittyy ongelmia, kuten tiedätte. Koordinaattorin kokouksessa jo puhuimme tästä. Eli tämä vastaus oli kielteinen, mutta me nyt jatkamme. Ja sitten tämä kärkiehdokas prosessi ja sitä konferenssia Euroopan tulevaisuudesta. Euroopan tulevaisuus ei ole tärkeä ainoastaan komissiolle ja neuvostolle. Me olemme demokratian talo. Ja jos halutaan parempaa, demokraattisempaa Eurooppaa, meidän pitää olla eturintamassa seuraavassa konferenssissa. kun tapasimme Skadistangia valmistelukunnassa. Eli uskon, että konferenssissa raivataan tietä uudelle perustuslaille. Mielestäni Eurooppa nyt uinuu me puhumme pienistä ongelmista, mutta jos meillä ei ole kuitenkaan kunnollista näkemystä tulevaisuudesta. Maailmassa on uusia toimijoita, Yhdysvallat, Kiina, Intia, Venäjä, Afrikka tulevaisuudessa. Mutta me puhumme nyt vain kansallisista ongelmista ilman kunnollista näkemystä. Tämä on tärkeää, jos haluaa olla eturintamassa. Eli meidän pitää puhua näistä asioista. Tämä on meidän työmme. Me olemme tämän keskustelun ytimessä. No nyt ei ole paljon koordinaattoreita paikalla. Eli kaikki voivat käyttää puheenvuoron. Kuka haluaa aloittaa? Teresa Korvet. Ah, ah, just moment. Rangel, Corbett. Rangel ja Corbett, Luis de Vesa. If you want to, to talk for a round with the party because it's the, in name of the different groups, okay. Eli ehkä puhutaan nyt ryhmien nimissä. Eli Rangel, Ruiz de Vesa ja sitten muut ryhmät. Rangel. Very brief and Lyhyesti ja ytimekkäästi. Ensimmäinen asia, mitä pitäisi korostaa, on se, että tässä on olemassa suora yhteys jollain tapaa Afkon prioriteettien ja niin näiden välillä, jotka tulevat keskusteluksi tuossa erotusta käsittävässä konferenssissa. Meidän prioriteettimme pitäisi määritellä myös jollain tapaa siten, että otetaan huomioon tuon konferenssin sisältö, koska todennäköisesti se tulee olemaan se foorumi, jossa mietimme tuota rakennetta ajatellen tulevia muutoksia. Ja luonnollisesti ne ovat Afkon peruskauraa sitten toiseksi. muista niille sanottu, uskon, että on erittäin tärkeää varmistaa, että no nyt meillä ei ole ajatuksia siitä, miten tuo konferenssi tullaan järjestämään. Tiedämme, että kansalaiset pitää myös ottaa siihen mukaan. Eli ei pelkästään toimielimet ja niiden edustajat, vaan myös kansalaiset. Joten on erittäin tärkeää, koska kuten jo sanoin, kansalaisten huoli on erittäin tärkeä, mutta sen takana, sen taustalla on aina tämä yhteen ja jännite suoran demokratian ja edustuksellisen demokratian välillä. Ja meidän tehtävän parlamentaarikona on puolustaa edustuksellista demokratiaa, joten uskon, että meidän pitäisi myöntää, että siis varmistaa, että paikalla on varmasti jäseniä ja myös tässä kohtaa, kun puheenjohtajan rooli voisi olla merkittävä. Pitää siis varmistaa, että kansalliset parlamentit saavat vahvan edustuksen paikalle. Hän tehtävänä on, luoda, tai koordinoida toimintaa kansallisten parlamentin ja varmentin välillä, koska hän järjestää näitä kokouksia. Tämä on asia, joka pitäisi muistaa. Pitää ottaa heidät mukaan nämä kansalliset parlamentit heidän jäsenensä. Tämäkin voisi olla tärkeää. Ja sitten totta kai luon, kansalaiset, en tiedä miten tämä tullaan järjestämään. Ja sitten on Macronin antama esimerkki, mutta en tiedä, josko tuo malli tulee toimimaan Euroopan mittakaavalla. Tämä on yksi asia. Eli tämä rysomismalli. Toiseksi sisällöstä. Olen samaa mieltä puheenjohtaja Tajanin kanssa siitä, että aloiteoikeus pitäisi olla tavoitteemme. Ja luonnollisesti se tulee olemaan osa konferenssia, sen sisältöä. Tämän pitäisi olla myös AFKon prioriteetti, miten voimme nähdä neuvoston roolin, ei Euroopan neuvoston, vaan siis ministerineuvoston rooli tulevaisuudessa. Brock mietinnössä ja Verhofstadin mietinnössä on tarpeeksi materiaalia, tarpeeksi ajatuksia, jotta yritetään muuttaa neuvosto ylemmäksi kamariksi, valtioiden kamariksi – nyt se on saman aikaan poliittinen ja lainsäädännöllinen elin, mutta sitä pitäisi tulla. No meidän pitäisi olla alempi kamari edustaa ihmisiä ja heidän pitäisi olla tuo, tuo kunnollinen parlamentaarinen kamari, eräinen senaatti, jossa valtiot edustettuna. Sitten on myös paljon parlamentin No siis lisäsi siis vielä prioriteetteihin tuon vision, sitä, että olisi kaksikamarinen järjestelmä tulevaisuudessa. Ja tämä voitaisiin ottaa käyttöön. No sitä, se voitaisiin esitellä ehdotuksena, Palpinin ehdotuksena tässä konferenssissa. Sitten on paljon tyypillisiä ja klassisia kysymyksiä, afkokysymyksiä kysymyksiä jotka ovat prioriteetteja luonnollisesti. Meidän pitäisi myös tarkastella oikeudellista puolta, tuomistun puolta, koska minusta tärkeä persoonallinen voima eurooppalaisessa poliittisessa elämässä on oikeudellinen valtuutusvoima, koska se tehdään tällaista peruslaista tätä joka päivä. Ja kuin oikeuskäytäntöjärjestelmä jollakin tapaa, vähän niin kuin yhdistetään kuningaskunnassa, tämän takia puhun perustuloista kateudesta EUn ja Britannian välillä tämän takia, mutta sanoisin, että pohtisin mulle tätä vallanjakoa EUn sisällä. Eli tuo lainsäädäntöosio, toimenpania ja sitten tuomiovalta. Tällä tavalla voitaisiin esitellä, mutta Anna puheenvuoron muille, koska muuten tällainen luettelo voi viedä luettelo voi viedä kaiken ajan. Eh, Ruiz de Devesa. Ruiz de Muchas gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Nämä kaksi asiaa, jotka nyt on yhdistetty, ovat keskeisen tärkeitä. Ja annan meidän kantamme ensin ensimmäisestä toiseen kohtaan. Puheenjohtaja jo puhui tietyistä painopistealueista, esimerkiksi parlamentin aloiteoikeus ja pari muuta. Mutta meidän täytyy nyt miettiä tätä lähtökohtaa. Meillä pitää olla kokonaisnäkemys olemme perussopimusvaliokunta. Eli Euroopassa on perustuslaillisia sääntöjä ja meidän pitää pyrkiä parantamaan näitä puitteita. Ja tähän tarvitaan parannuksia, koska nyt on kulunut 10 vuotta siitä, kun hyväksyttiin Lissabonin sopimus. Ja meidän pitää nyt päivittää järjestelmäämme kahdella tavalla. Ensinnäkin julkisessa politiikassa ensinnäkin ja toisaalta sitten toimielimissä. Julkisessa politiikassa on selvää, että tietyt suuret painopistealueet, joista tällä hetkellä keskustellaan, ne eivät näy perussopimuksissa. Ne eivät näy siinä mielessä, että perussopimuksen tavoitteena on se, että käytetään hyvin eurooppalaista julkisia hyödykkeitä, ja ne eivät kymmenen vuotta sitten olleet samoja kuin nyt, jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaa. Jos katsotaan kielenkäyttöä tavoitteita perussopimuksessa, niin ne, ne eivät vastaa sitä, mitä nyt tapahtuu, kun ajatellaan Pariisin sopimusta ja se, mikä hyväksyttiin eilen YKssa. On tärkeää, että tämä näkyy myöskin perussopimuksessa. Ja sitten kasvu- on nyt joustavuutta ja myöskin kun ajatellaan sosiaalisia oikeuksia Euroopassa. Perussopimuksessa perussopimus ei ole pysynyt näiden uusien haasteiden tasolla. Sen lisäksi, että rajoitetaan velkaa ja alijäämää, meidän täytyy myöskin miettiä, millä tavalla tehdään investointeja taloussyklejä vastaan silloin, kun on taantuma. Ja sitten European Green Deal, sehän on komissiolle suuri painopistealue, ja senkin pitäisi jatkuvasti olla mukana perussopimuksessa. No, tässä nyt muutama esimerkki, kun ajatellaan nyt politiikan päivittämistä, ja että sen pitää näkyä myöskin perussopimuksessa. Mutta sitten meidän pitää päivittää myöskin toimielimiä. Eli millä tavalla EUssa tehdään päätöksiä. Tämä on tärkeää, jotta olisimme demokraattisempia ja tehokkaampia. Jos ajatellaan demokraattista legitimiteettiä, niin siihen liittyy tietysti parlamentin aloiteoikeus. Ja meillä pitäisi olla vahvempi rooli Meidän pitäisi olla täysimittaisesti mukana tekemässä päätöksiä neuvoston kanssa esimerkiksi monivuotisesta rahoituskehyksestä. meidät on suljettu sieltä pois, kuten tiedätte. Sitten kun mietitään omien varojen käyttöä, siitäkin me olemme, meidän on suljettu pois. Sitten verotuksen harmonisointi, verojen käyttöönotto Euroopan tasolla. Siitäkin meidät on suljettu pois. Ja sitten meidän pitää olla tehokkaampia päätöksenteossa – Täällä päätöksiä tehdään enemmistössä, mutta kyse on pikemminkin neuvostossa. Siellähän yksimielisyys liittyy vielä moniin päätöksiin, ainakin tärkeisiin päätökseen, kuten näihin asioihin, joista juuri puhuin. Verotuksen harmonisointi on yksi niistä. Sitten ulkopolitiikka on toinen. Ja näin me emme pysty riittävän nopeasti toimimaan ja tekemään päätöksiä. Maailma ei odota ketään. Eli meidän pitää olla demokraattisempia ja tehokkaampia. Meidän pitäisi laatia federaalinen rakenne. Ja tiedän kyllä, että Gia, Pascal ja muut eivät tästä mitenkään järkyty, koska hyvin pitkälti meillä on jo federaalijärjestelmä. Yhteispäätös neuvoston ja parlamentin meillä, jotain nyt jo sovelletaan monilla politiikan aloilla, se on tietysti jo federaalinen rakennelma. Jos joku tulkitsee tämän toisella tavalla, niin en nyt puhu mistään muusta kuin tästä. Mutta tämä pitää olla meidän kunnianhimomme. Lissabonin sopimuksessa on mahdollisuuksia mennä eteenpäin, lähteä tähän suuntaan näitä siirtymälausekkeita. mutta kun ajatellaan uutta politiikkaa mukaan perussopimukseen ja demokraattisempaa ja tehokkaampaa toimintaa, niin se on välttämätöntä. Ja valiokunnassamme ja parlamentissa meidän pitää olla johtajia. Kuten puheenjohtaja sanoi, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuuden konferenssia, niin siitä sanoisin, että tällä hetkellä – konferenssi on vähän epämääräinen poliittinen tavoite. Kukaan ei tiedä, mikä on sen tavoite kokoonpano. Ja tämä meidän täytyy ensin tietää. Ja sitten kun Switcha on käynyt täällä ensi viikolla, niin sitten saamme ehkä lisää tietoa, mutta joka tapauksessa on tärkeää varmistaa, että Euroopan parlamentilla on päärooli Tämä valiokunta on tässä asiasta vastaava valiokunta. Ja olisi mielestäni hyvä, että kun konferenssi järjestetään, niin siitä tehtäisiin toimielinten välinen julistus, siis kolmen toimielimen välillä, parlamentti, komissio ja neuvosto. Kiitos. Bien. Renew Europe. Kiitos, Renew Europe. Je, je vais évidemment pas revenir sur tout ce qui a été dit. Niin, en tietenkään aio palata ihan kaikkeen siihen, mitä täällä on tänään kuultu, mutta kolme pointtia. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä te sanoitte, olen ihan samaa mieltä. Olen si samaa mieltä siitä, miten tämä tulevaisuuden konferenssi tulisi järjestää. Ja koordinaattoreissa jo sanoinkin, että että meidän ei pitäisi ehkäpä tässä kohtaa lähteä perinteiseen toimijoiden väliseen rooliin. Meillä pitää olla myös valta tehdä ehdotuksia. Me emme halua tässä asettaa edustuksellista demokratiaa toisenlaisen demokratian, mm, siis asettaa tai korvata sitä sillä. Me haluamme todellakin edustavan demokratian ja meidän täytyy uudistaa tätä demokratiaa käsitystä. Sitä tarkoitamme, tai mitä me tarkoitamme Euroopan tulevaisuudella. Meidän täytyy todella miettiä, minkälainen suhde meillä voisi olla kansalaisten kanssa – Ähm, ammattiliittojen kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa. Meidän täytyy pohtia sitä, miten me voimme todella ottaa nämä tahot päätöksentekoon. Eli eh, tämä olisi ehkä eh, ero meidän käsityksemme ja Macronin ähm, konventin äh, kanssa. Me halu- meidän täytyy pohtia äh, toisenlainen toimintamalli koska kansa, niin, että kansalaiset voisivat nähdä olevansa osa päätöksentekomenettelyä. Ja meillä tulisi olla valta tehdä ehdotuksia ja meillä tulisi olla komissiolle ehdotustaksi tulevaisuutta käsiteleväksi konferenssiksi, ja tämä pitäisi esittää komissiolle ennen joulua. Eli tämä, oli eri, tämä olisi erilainen konventti kuin se, joka meillä oli Giscard d'Estaingin kanssa, niin että ottaisimme mukaan kansalaiset ja heidän äänensä. Ja toistan vielä kaikille, että minä todella toivon, että AFKO-komitea olisi tämän ehdotuksen ää, tekijä. Ja parlamentin puhemies sitten esittäisi sen muille toimielimille. Niin, ja tehän ehkä voisitte vaikuttaa tähän, hyvä puheenjohtaja, koska te olette ollut parlamentin puhemies ja te olette nyt äh, Afkon puheenjohtajana, te olitte äh, Giscard d'Estaingin konventin valmistelukunnan jäsen. Tämä on ehkä kaikkein tärkeintä. Ja mitä sitten tulee parlamentin aloiteoikeuteen ja niin edespäin, niin minä tuen sitä, mitä te olette tästä sanoneet. Ja huomattaisin vielä kuitenkin, että ja tämä liittyy myös tähän komission komissariehdokkaiden kuulemiseen, joka meillä on edessämme – Me Afkossa, meillähän on van der Leyenin antamat tehtävät komissaarille kirjallisesti. Ja meillä on kaksi asiaa, jotka meitä kiinnostavat erityisesti, nämä kansalliset listat ja sitten Spitzenkandidaat. Ja on tärkeää, että ennen kesäkuuta 2021 näistä asioista tehtäisiin päätös. Ja jos komissio aikoo asettaa jonkinlaisen agendan itselleen, niin niin minä toivon, että kun tulee tämä tulevaisuutta koskeva kokous, niin siinä olisi meidän mieltymyksemme mukaiset puheenjohtajat. En nyt tiedä, ketä mahdollista tarkoittaa. Sitten vihreät. Olen samaa mieltä kuin kollega Dyron näistä ehdotuksista, mutta meidän pitää nyt miettiä, mitä tarkalleen tuo konferenssi näyttää. Tähän asti se, että ajatukseni vaihtelevat hyvin voimakkaasti todellisesta konferenssista, joka pidetään ehkä täällä parlamentissa. Jotkut puhuvat kansalaisvuoropuhelusta koko EU:ssa No, elementtejä molemmista voitaisiin ehkä ottaa. Mitä toivoisin koko prosessissa on se, että ei lähdettäisi liikkeelle nollasta. Viime kaudellahan jo tehtiin jonkin verran työtä. Tämä valiokunta on jo useita mietintöjä laatinut, joissa puhutaan nykyistä perussopimuksista. Puhuttiin siitä, mitä perussopimusmuutoksia tarvittaisiin, mitä olemme oppineet eurokriisistä – Lissabonin sopimuksen kymmenvuotisesta taipaleesta. Kaikki valtionhallitusten päämiehet ovat käyneet Strasbourgissa komission yli 200 vuoropuhelua käynyt kansalaisten kanssa. Toivoisin, ettei nyt tästä jatketa tai aloiteta alusta mitään keskustelua, vaan prosessin lopussa tarvitaan todellisia muutoksia, sillä muuten pelkään, että kansalaiset eivät tule osallistumaan tuohon vuoropuheluun täysillä, koska soveltamista tässä vain puhutaan, mutta ei tällaisia muutoksia aikaan EU-ssa, niin miksi sitten ylipäänsä osallistuisin prosessiin, joten tämän pitää olla myös meille selvää AFKO-valiokuntana, että tästä viestitään selvästi, että tuo prosessi myös tuo mukanaan muutoksia. Minun vaikutelmani juuri näissä EU-vaaleissa, johon useampi EU-kansan osallistui kuin koskaan aikaisemmin – että kansalaiset toivovat, että Eurooppa tarttuu suuriin ongelmiin, että EU saa kyvyn torjua ilmastonmuutosta ja sitten kun on suuritukset, jotka maksaa veroja, niin siihen pitää pystyä tarttumaan ja sitten digitaalisuuden haasteisiin pitää myös puuttua. EU pitää käsitellä juuri näitä kysymyksiä ja tätä varten tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia unioniin ja sen toimintaan nyt on maailmaan, jossa Kiina ja Yhdysvallat riitelevät ja mitä varmistaa, että omat etumaat intressimme ja arvomme maailmassa jotenkin vielä tulevat puolustetuiksi. Näin on pitää puhua yhdellä äänellä ja tätä varten tarvitaan myös noita muutoksia. Tämän lisäksi no, prioriteetit, jotka on mainittu komission puheenjohtajan kirjeissä, jotka kuule- ja komissaarikot tänne valiokuntiin, no tässä on paljon lupaavaa mukana, toivoisin – esim. että kun on tuo lobarekisteri, jota on työstetty monta vuotta velvoittavaksi, että päästäisiin nopeasti eteenpäin maaliin, ja jotta uusi komissio tarttuisi tähän nopeasti ja tuodaan se loppuun. Toivoisin, että ehdotus, jota von der Leyen on myös torin, puolustanut, että olisi tämmöinen eettinen, kun no sitä pitäisi tukea pitäisi työstää ehdotuksia, miltä tuo konkreettisesti näyttää. Ja lopuksi, miten vaali, vaalin tuloksiin suhtauduttiin. No, menettely ei toiminut niin kuin monet olisivat ehkä tässä valiokunnassa kuvitelleet. Meidän pitää nyt pohtia, mitä siitä on opittu ja varmistaa, että 2024 tulevissa EU-vaaleissa tämä toimii paremmin, koska jos halutaan muutosta vuonna 2024, niin silloin tarvitaan nopeita muutoksia EU-vaalioikeuteen kärkirjoismenettelyyn järjestelmään. Tiedämme kaikki, kauanko nämä prosessit kestävät, joten tämän pitäisi olla korkealla prioriteettilistalla. Kiitos. ICR. Eh, Kiitoksia kuten kansanpuolueen kollegat, niin minäkin puolustan edustuksellista demokratiaa. Se on erittäin tärkeä lähtökohta. Ja omalta osaltani itse olen tukenut Euroopan parlamentin aloiteoikeutta. Ja toiseksi Euroopan tulevaisuuden konferenssi, sitä pitää johtaa Euroopan toimielimistä, lähinnä Euroopan parlamentista. Eli tässä mukana ovat myöskin sitten jäsenvaltioiden parlamentit, joilla on lainsäädäntövaltuuksia. Ja sitten meidän pitää saada mukaan kansalaiset, kansalaisyhteiskunta ja Euroopan toimielimet yhtäläisenä kumppaneina. On hyvä, että kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta otetaan huomioon, mutta päätökset pitää sitten tehdä paikassa, jossa siihen on mandaatti, eli parlamentti, Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Ja osittain myöskin osavaltioiden parlamentit. Meidän täytyy miettiä nyt, mikä on sitten konferenssin kokoonpano, kuka siitä sitä tekee päätöksen, ja meille toisiasuusperiaate. Sehän on erittäin äärimmäisen tärkeä kysymys meille ja tulee tulevaisuudessakin olemaan. Non ce ne di ID. Kiitos sitten ID. Gue, olkaa hyvä. Danke, Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin edeltävä puhuja. Hän puhui edustuksessa demokratiasta ja sitten osallistuva demokratiasta kansalaisille – Tämä on tärkeä kysymys. AFKO-valiokunnassa Tämä pohtia näitä rakenteellisia kysymyksiä, miten kehitämme EUta ja miten politiikka tässä luodaan. Ja sitten pitää myös huomioida, mitä ihmiset odottavat nyt valtiolta, struktuureilta, rakenteilta, sosiaalilla, taloudellisesti ja niin edelleen. Ja tässä on varmasti monia asioita, jos on oppia aikaisemmasta. Täällä on mainittu tämä konventtikin ihan oikein, mutta pitää myös pohtia, miksi lopputulos hylättiin ja minkä takia tuota negatiivista äänestystulosta ei käytetty hyväksi ja pohdittu, missä kenkään purista ja mitä pitäisi parantaa, ja tässä on menettänyt paljon aikaa. Sitten tuli finanssikriisi myös, ja sitten äh, tuli säästöpolitiikka. ja osoitettiin, että kansalliset intressit ovat kaukana instituutioista, ja EU on menettänyt äh, monen kansalaisen luottamuksen. Tästä puhuttiin myös Brexitistä. Ja meidän pitää juuri pohtia, että miten saada kansalaiset taas lähemmässä. Ja kollega Dyrohan tämän sanoikin, että kansalaiset, heidän pitää pystyä päättämään, miten saadaan siis edustuksellista demokratiaa EU sisälle niin- ja järjestetyksi sillä tavalla, että jäsenvaltiot ja EU-toimielimet toimivat niin, että saadaan enemmän edustuksellisuutta kaikille. Näin on oikein, että heti ryhdymme töihin Afkona yhtenä valiokuntana, joka on velvoitettu juuri tähän. Ja ehkä pitää myös pohtia tätä Euroopan tulevaisuutta enemmän, joka on kestänyt lähes kaksi vuotta. Mitä strategisia kantoja siellä on ilmaistu? Ja saman aikaan kun pohditaan, pitää myös omistella päätöksiä Euroopan parlamentissa, miten tämä tulevaisuuskonferenssi jotain järjestää. Professori Ulrik Gero kirjoitti kirjan Uusi kansallinen Noja Bögerkrieg, jossa hän puhui siitä, miten EU on epäonnistunut, kun on pyrkinyt ratkaisemaan globaalit haasteet. Ja hän arvioi, että tässä tuli yhteenotto jäsenvaltioiden kanssa eikä tullut yhteistyötä. Ja Saksan kansalta hän kysyi, että miten, miten suhtautuu Eurooppaan, niin no 2013 lähtien olisi pitänyt jo pohtia vahvemmin tätä Euroopan tulevaisuutta. Uskon, että tässä pitäisi myös tarkastella, missä yhteiskunnallinen keskustelu on mennyt tiettyyn suuntaan ja meidän pitäisi tehdä ehdotuksia komissiolle ja neuvostolle tästä konferenssista ja olla aktiivisia ja aloitteellisia toiseksi. No velvoitteet, kyllä meidän pitää näitä vaalikysymyksiä pohtia. Kollega Front juuri sanoi, että tiedämme jo, tai siis komission puheenjohtajan on valinnut tämän aikataulun, nyt pitää tarttua näihin muihin kysymyksiin. Parmiten oikeus, koska yksittäisillä valiokunnilla on jo ehdotuksia siitä, miten lainsäädännöllistä jalotioikeutta voitaisiin käyttää, jotta päästään eteenpäin. Ja kolmanneksi pitäisi myös pohtia, mikä poliittisten puolueet ja liikkeiden rooli on. Tämäkin pitää puuttua minusta, koska se on monimutkainen aihe, joka liittyy myös näihin kolmeen edellä mainittuun aiheeseen, jotta saamme aikaan menetyksekään konferenssiin. Grazie, la parola Castaldo non iscritto. Kiitoksia sitten Castaldo sitoutumattomista. Grazie, presidente. Ringrazio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä äärimmäisen kiintoisesta, kiino, ki, äärettömän kiinnostavasta keskustelusta. Se osoittaa myös, että meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä, mutta kuitenkin tietynlainen yhteinenkin linja – Erityisesti tämä asia kiinnostaa meidän valiokuntaamme. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana olen havainnut tämän, tämän, tämän saman asian. Täällä on muutamia perustavaa laatua olevia asioita. Ensinnäkin ensimmäisen puhujan mainitsema aloiteoikeus. Me tarvitsemme käytännöllisiä ratkaisuja niin, eh, että eh, mitään ei voida jossain vaiheessa ikään kuin välineellistää tiettyjen etujen eh, edistämiseksi. Me tarvitsemme sellaisen formulan, jonka myötä voimme olla parlamentti sanan varsinaisessa merkityksessä täysivaltaisena parlamenttina. Olen samaa mieltä tästä asiasta ja meidän täytyy saada äh, selkeä yhteisymmärryssopimus neuvoston ja komission kanssa. Ja me emme voi pysyä hiljaa, jos äh, keskusteluosapuoli kieltäytyy keskustelemasta meidän kanssamme. Toimielinten äh, välinen kommunikaatio ei välttämättä ole aina toiminut niin kuin pitäisi, kun on puhuttu meidän erioikeuksistamme ja toimivalloistamme. Ja toinen asia, joka on minusta selvä, on se, että toimielinten uudistuksia täytyy tehdä. Lähtisin siitä, että meidän tulisi rukata toimivaltojamme komissi- ja neuvoston neuvoston suht- suuntaan. Meidän tulisi uudistaa meidän toimivaltoja niin, että olisimme että voisimme paremmin pitää huolen avoimuudesta. Meidän parlamenttimme ää, täytyy olla tiet- tietoinen siitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Ja jos minulta kysytään, niin ihan samanlaista jännitettä suoran ja edustuksellisen demokratian välillä ei ole sellaisia kuin joihin täällä on aiemmin viitattu. Jo, ne, jotka väittävät, että suora demokratia on edustuksellisen demokratian vihollinen, ovat ehkä ö, hakoteilla, hakoteilla. Mutta me tarvitsemme, meidän täytyy tietysti syventää tätä, e, näitä meidän, me, sitä tapaa, jolla me voimme ö, toimia selkeällä tavalla niin, että olemme edust, toteutumme edustavaa demokratiaa. Ja sitten tästäpä juolahtaakin mieleeni eurooppalainen kansalaisaloitekysymys. Mm, henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämän kansalaisaloite menettelyn tulokset eivät aina välttämättä ole olleet parhaita mahdollisia ja äh, komissio on joskus ehkäpä liikaakin suodattanut näitä kansalaisten aloitteita. Ja välttämättä äh, Tämä ei ole johtanut siihen, että kansalaisten aloitteet ovat menneet läpi siten, kun olisi ollut tarkoitus. Ja meidän parlamenttina tulisi ehkä tähän asiaan puuttua. On erittäin tärkeää, että me käymme keskustelua tästä asiasta komission kanssa ja ehkäpä täysistunnossakin on muistettava myös se, että kansalaiset ovat aika turhautuneita tähän välineeseen. Sitä ei välttämättä tunneta ja välillä se ei vain toimi. Ja lopuksi puhuisin tästä Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista. Se on mielestäni erinomainen mahdollisuus mm, pukea sanoiksi näitä ajatuksia, joita olemme täälläkin tänään kuulleet. On tär- tärkeää, että että tämä kokous ei ole sellainen kokous, jota käydään suljetuin ovin, vaan sen täytyy olla avoin kaikille. Ja Viittaa vielä tässä tähän artiklan 50 äh, prosessin äh, aloittamiseen. Äh, tällaisissakin tilanteissa olisi hyvä, jos eri menettelyt olisi määritelty paremmin niin, että ei tultaisi, olisi tultu tämänkään kaltaiseen umpikujaan. Ja avoimuus on tietysti kaikki kaikessa. On tärkeää, että meidän parlamenttimme on selkeä sanainen tässä asiassa. Meidän täytyy ehdottaa, ehdottomasti voida osallistua neuvotteluihin niin, että saamme aikaan lähentymistä toimielinten välille. On myös tärkeää, että meidän kantamme näkyy viestimissä. Niin. Ja haluan vielä kerran kiittää teitä. Toivottavasti voimme jatkaa hyvää yhteistyötämme. Ja sanon tämän vaikka itse olen sitoutumaton ja minulla on ehkä vähemmän ö, keinoja täällä kuin niillä, jotka kuuluvat poliittisiin ryhmiin. Ennen muita puheenvuoroja puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Bischoff. Ja, vielen dank. Ich find... Kiitos tai hyvin vaikuttava, miten samaa mieltä täällä monet ovat ja kaikki ovat sitä mieltä, että toimitaan moton mukaan, tai Gorbachevin mukaan se, joka tulee myöhässä, niin sitä elämä rankaisee. Eli periaatteessa jo eilen tästä löytynyt jo parlamentin ja kysymys kuuluu, miten nyt tosiasiassa suhteellisen nopeasti käytämme tämän ajan hyväksemme, tämä aikaikkuna, joka tässä nyt avautuu, jotta voidaan antaa ehdotuksia. Ja jotta saamme itse selkeyttä, mikä tavoite on, mitä tästä pitäisi tulla ulos. Ja sitten on mielenkiintoista, josko sitä lasten yhtä mieltä näistä metodeista ja osa yksi kysymys, jonka on hyvä tulla esille, joka pitää meillä selvittää, kun puhutaan kansallisesta osallistumisesta, niin silloin tässä pitää, pitää silmällä myös kansalaiset vai olisiko tämä myös hyvä tilaisuus tuoda järjestää nyt kansalaisyhteiskunta mukaan? Tämäkin on asia, jota pitäisi pohtia, se on tärkeää selvittää. Ja sitten vielä asia, jonka edustaja Duronkin mainitsi. Tällä seikalla tulee merkitys myös kuulemisissa, mikä rooli tulee parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla olemaan – tuossa konferenssissa, jossa käsitellään Euroopan tulevaisuutta, jotta sitä voidaan tarkastella systemaattisesti. Ja milloin myös tämä yksi huoli, että jotkut äh, komissaariehdokkaista kuvittelevat, äh, että tämä menisi melko samalla tapaa kuin se, kun puhutaan näitä äh, Euroopan tuosuuden skenaarioita, että se on ikään kuin vain jatkoa sille. Se ei ole se, mitä haluamme ja se pitäisi sitten arvioida, mikä siinä on toiminut ja mikä ei minusta. Tämä keskustelu ei toiminut ollenkaan, jotta tässä päätäisin eteenpäin ja rinnakkain sitten myös nämä teidän ne painopisteet. Aloiteoikeudesta niin no tässäkin kohtaa. Meillä nyt on tilaisuus toimia ja sitten myös kärkiehdokas ja ylikansalliset listat, niitäkin pitää pohtia, koska kokemukset eivät olleet kovinkaan hyviä heinäkuusta alkaen. Täytyy saada myös konkreettisia ajatuksia mahdollisimman pian tästä. Grazie, Verhofstadt. Kiitos, te Verhofstadt. Kiitoksia. De Vesekai sanoi, että tämä on institutionaalinen UFO. Eli tunnistamaton lentämään esille, mutta tämä UFO on kyllä ihan todellinen ainakin Amerikassa. Eli tehdään myöskin tästä UFOsta todellinen tulevina viikkoina. Konferenssi Euroopan tulevaisuudessa nyt ei ole mikään uusi ajatus. Sitä on yritetty viiden vuoden aikana, mutta se ei onnistunut. Meillä oli jo strategia valmiina Afkossa – Eli että ensin meillä on mietinnöt perussopimuksen sisällä ja sen ulkopuolelta. Eli nämä kolme hyväksyttiin kolme vuotta sitten tässä valiokunnassa ja täysistunnossa. Ja sitten tavoitteena oli, että komissio tukisi meitä, saisi neuvoston vakuutuneeksi, alkaa puhua näistä kolmesta raportista ja konferenssista, ja siihen se sitten päättyi. Eli mietinnöt hyväksyttiin. Eli komissio ei edennyt asiassa, eikä kukaan halunnut tehdä neuvostossa asialle yhtään mitään. Eli sitten kuivui kasaan mutta vuonna 2014, kun aloitimme tällä kaudella komission kanssa, laadimme nämä kolme mietintöä. Meillä oli esittelijät, kaikki menivät läpi. Parlamentissa komission piti sanoa, että tässä ovat meidän ehdotuksemme, ja sitten neuvoston kanssa aletaan neuvotella. No neuvosto ei halunnut sitä tehdä ja kaikki nyt tietävät miksi. Koska oli tämä perustuslaki ja kaikki muut. Eli kovin paljon ei riittänyt halukkuutta neuvostossa edetä tämän asian osalta. No nyt tilanne on muuttunut. Teillä on kokemusta nyt kärkihdokkaasta ja ylikansallisista listoista, hevosen kaupoista, kun nimitettiin komission puheenjohtaja ja niin edelleen. Ja sitä ei voida toistaa. Meillä on nyt myönteinen vaalitulos siinä mielessä, että äänestäjiä oli enemmän. Populistit eivät voittaneet kaikkia paikkoja, se pidä paikkansa valtaosa. Paikoista meni Eurooppa myönteisille voimille. Eli nyt on mahdollisuus. Me muistamme vielä, mikä meni viimeksi väärin. Eli nyt ensimmäistä kertaa neuvostossa monet sanoivat, että tehdään tämä. Eli toivottavasti joulukuussa neuvostossa asiassa edetään. Ja sitten myöskin komissiossa on uudenlainen asenne. Von der Leyenin komissio virallisesti totesi, että hän tukee tätä konferenssia. Ja hän on antanut tämän asian tehtäväksi kolmelle komission jäsenelle – Eli kolme komission jäsentä on tässä mukana. Yksi hoitaa koordinaatoinnin. Ja nämä kaikki kolme ovat eri poliittisista ryhmistä. Ja aina hyvä, että se on tehty niin. Komissio on valmis. Komissio sanoi, tähän saa tähän aloiteoikeus, niin parlamentti saa viedä asiaa eteenpäin. Komissio totesi näin. Ja sitten kuka on vastuussa näistä komission jäsenistä. Komissio on valmis, toivottavasti neuvosto on myöskin valmis. Meidän pitää itsekin valmistautua tähän. Olisi harmi, jos muut toimielimet ovat valmiita käynnistämään prosessin ja sitten me sanomme, että hetkinen, parlamentin pitää olla tämän prosessin johdossa. Eli voisin vastata tässä nyt Bushualle. Emme me korvaa niitä, jotka tekevät päätökset. Kun perussopimuksia muutetaan tai demokratiaa, niin parlamentti on silloin mukana. Ja neuvosto tekee päätöksen komission ehdotuksesta tai kun kyse on laali, vaalilainsäädännöstä, niin silloinhan me teemme aloitteen. Konferenssin tavoite on toinen, eli valmistella kokonaispaketti liittyen ongelmiin, jotka täytyy ratkaista välittömästi, jos tulevina vuosina EUta ei nähdä järjestönä, joka aina tekee liian vähän ja liian myöhään. Tuolla ulkopuolella kovin moni ei halua puhua toimielinkysymyksistä. Emme ole kovin suosittuja muualla. Niin Tajani, Verhofstadt, Korvet, kaikki ovat taas palanneet ja puhuvat toimielimistä. Mutta toimielimet ovat keskeisiä. Mutta niistä on saatu huonoja tuloksia. Jos ne ovat huonoja, jos ovat hyviä, niin sieltä tulee hyviä tuloksia. Ja jotkut sanovat, että nyt tarvitaan enemmän ilmastonmuutospolitiikkaa. No sitten täytyy miettiä, miksei Dublinia ole uudistettu. Se johtuu huonoista toimielimistä. Niin tämä siirtymälauseke. Sehän oli tämä suuri keksintö ja sanomme, että ei enää yksimielisyyttä, vaan määränmistö. Ja sitten se meni läpi, mutta mutta yksimielisyyttä ei saatu aikaan neuvostossa, jotta se siirrettäisiin tähän siirtymälausekkeeseen ja että asioista voitaisiin päättää määräenemmistöllä. Me olemme menossa nyt takapakkia, kun ajatellaan Dublin-uudistusta. Sehän pitäisi olla ääräenemmistö, mutta neuvosto päätti, että ei. Ei tässä ole käänteinen siirtymälauseke. Eli hoidetaan tämä yksimielisyydellä. Eli sen sijaan, että siirryttäisiin yksimielisyydestä niin tapahtuu aivan päinvastoin. Eli nyt mennään sitten enemmistöstä yksimielisyyteen. Ja näin kävi Dublinin osalta. Ja kaikki täytyy nyt ottaa mukaan. Eli onko meillä nyt maahanmuuttokriisi, koska maahanmuuttajia tai siksi, että on pakolaisia, mutta miksi me pysty hoitamaan tätä? miksi milläkään ei ole pankkiunionia Euroopassa. Amerikkalaiset voivat päättää jostain olevasta muutamassa kuukaudessa 100 miljardia heti. Ja nyt me keskustelemme tästä vielä yhdeksän vuoden jälkeen. Ja mitä tehdään? Jos tätä unionia ei uudisteta, se ei selviä tällä vuosisadalla. Se meidän täytyy nyt muistaa. Ja siksi tarvitaan konferenssia. Voisivatko kaikki sidosryhmät siis parlamentti ensinnäkin ja tämä valiokunta johdossa. Eli meidän täytyy sitten istua siellä kouksessa, meillä on sitten Afkon tarra siellä, ja meidän täytyy suojella tätä valiokuntaa. Parlamentti, sitten on komissio, neuvosto. Neuvosto ehkä on valmis. Täytyy nyt katsoa. kansalaisyhteiskunta ja kansalaiset. Kansalaisyhteiskunta on järjestäytynyt taho, TSK, alueiden komitea, mutta sen lisäksi pitää saada mukaan myöskin kansalaiset. Ei siksi, että tehtäisiin päätöksiä parlamentin nimissä, vaan että valmistellaan näitä uudistuksia. Ja meidän täytyy puhua monista asioista, jotka nyt ovat hyllyllä, jotka ovat olleet jumissa jo parikymmentä vuotta. Eli meidän täytyy puuttua esimerkiksi tähän perustuslakiongelmaan. Se, miten muutetaan perussopimuksia, tai että se on mahdotonta. Eli tähän pitää puuttua. No sitten on paljon muita ongelmia, mutta Eli onko sitten kahden kamarin järjestelmä Euroopan tasolla? Ensimmäisessä vaiheessa voitaisiin käsitellä tätä demokraattisuuden puutetta ja kärkiehdokkaita ja muita. Ihmiset vieläkin Ehkä näin pitäisi tehdä ensin. Eli uudet vaalilait, joista on jo sovittu. No Scholz on täällä ja Pascal. Me olemme kaikki vanhasta parlamentista, mikä onnistuneet. Tähän ei varmaan tarvita viittä vuotta, vaan kaksi vuotta intensiivistä työtä. Parlamentti johtaa työtä. Ja sitten neuvosto ja komissio, jos se seuraavat parlamenttia, niin tehdään sitten näin, eikä odoteta, eikä hukata aikaa. Thank you very much. Eh, Kiitos sitten Jimacevic. Thank you very much. Eh. Kiitoksia kovasti puhun Puolaa. Tänään tapasin Euroopan neuvoston edustajia ja kansainvälisen, eh, kansainvälisten suhteiden edustajien eh, kanssa. Kyseessä on siis kansalaisjärjestö. Tapaaminen voitaisiin summata tällä tavalla eikä tämä ollut yllättävää. Monet kansalaiset ovat valmiita hyväksymään vahvemman EUn, ovat valmiita antamaan enemmän eri oikeuksia EUlle, erityisesti kun puhutaan ulkopolitiikasta ja vastaavista poliittisista alueista. Samanaikaisesti tutkimuksesta, joka on tehty, selviää myös se, että Euroopan unioni kyllä tuetaan, mutta se on hyvin ehdollista ja vaihtelee aika ajoin. Kansalaiset tukevat Euroopan unionia niin kauan, kun uskovat, että heidän odotuksiinsa voidaan vastata. Ja odotuksiahan on, eikä tämän pitäisi tulla yllätyksenä, koska monia muutoksia on tullut, on ollut poliittisia, sosiaalisia, taloudellisia ja sotilaallisia muutoksia. Kansalaiset odottavat paljon – me sanomme jatkuvasti, että on muutoksen aika, täytyy uudistua, täytyy vahvistaa Euroopan unionia. Mutta ehkäpä vasta nyt olosuhteet ovat suotuisat sille, että voidaan lähteä tällaiseen uudistukseen ja voidaan olla menestyksekkäitä. Äh, Giscard d'Estaingin äh, valmistelukunnasta on puhuttu monta kertaa. Täällä on puhuttu myös Euroopan perustuslaista. Minä itse olin tuolloin aikoinani yksi niistä, joilla oli sanansa sanottavanaan siitä, minkälainen formula tulisi ottaa käyttöön. Me olemme sitä mieltä, että hallitusten edustajien ja muiden järjestöjen edustajien läsnäolo riitti. Meidän mielestämme se oli kattava formula ja tulos oli mielestämme hyvä. Minä olin yksi niistä ihmisistä, jotka allekirjoittivat tämän asiakirjan. Ja olin katkeraan pettynyt, kun kaksi jäsenvaltiota eivät halunneetkaan tätä perustuslakia. Se oli katkera läksy. Ja meidän täytyy tehdä johtopäätökset tästä kokemuksesta. Tämän päivän keskustelumme liittyi erilaisten demokratian muotojen plussiin ja miinuksiin eli edustuksellinen demokratia versus suora demokratia. No, meidän ongelmamme on kuitenkin poliittinen ja strateginenkin luonteeltaan. Se ei ole pelkästään abstrakti ongelma, ei se ole pelkästään käytännön kysymyskään. Meillä on mandaatti. Meidän täytyy isännöidä ja järjestää tätä, tämä konferenssi. Meidän täytyy pitää se avoimena sen ei pitäisi olla mikään kertaluontoinen tapahtuma, vaan prosessi meidän täytyy järjestää laajaa dialogia niin monen osallistujan kanssa kuin mahdollista. Ja meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että konferenssin ja yhteiskunnan välillä on dialogia. Meidän täytyy muuttaa EUta muussa tapauksessa. Me tuhoudumme samalla tavalla kuin muutkin imperiumit. Eli tässä on historiallinen muutoksen tarve, mutta myös kansalaisten täytyy ymmärtää tämä muutos ja sen tarve muuto, muutoksen täytyy olla sellainen, että kaikki kokevat tavallaan voivansa ottaa sen halkuun, haltuun. Konservatiivit haluavat mennä takaisin siihen, millaisia asiat olivat aiemmin, haluavat vahvistaa kansallisvaltiota yhteisön vahingoksi. Edistyksellisemmät haluavat mennä eteenpäin. On useita byrokraatteja, jotkut ovat täällä läsnä sellaisia, jotka haluaisivat pitää kiinni status quosta. No, emme voi mennä taaksepäin, emme voi ylläpitää asioita ennallaan, me voimme mennä vain eteenpäin, ja nyt meillä on mahdollisuus, meidän täytyy tarttua tähän mahdollisuuteen. Tällä hetkellä konferenssia koskevia yksityiskohtia ei ole vielä lyöty lukkoon, ja siksi meidän täytyy käyttää tämä tilaisuus hyväksemme – ja valita oikea malli. Haakin konferenssihan järjestettiin heti sodan jälkeen Winston Churchillin johdolla. Se olisi hyvä esimerkki. Hän oli juuri vähän hävinnyt vaalit, Winston Churchill UKssa. Siitä huolimatta perustettiin tällainen eurooppalainen yleiskokous, jossa ensimmäisen kerran ehdotettiin, mietittiin eh, integraatiota. Täällä on vielä kolme puhujaa. Kokous päättyy puolelta, eli ihan lyhytsanaisesti. Edustaja Ringtse. President, uh, um, colleagues, uh, I... Kiitoksia. Kollegat, on nyt hyvä nähdä, että tästä asiasta ollaan samaa mieltä eri poliittisissa ryhmissä tässä valiokunnassa ja tuen sitä, että konferenssissa AFKO-valiokunnan pitäisi olla johtavassa roolissa. Eli mikä sitten on konferenssin tulos? Ei näyttäisi kovin hyvältä, jos vain puhutaan puhumisen vuoksi ilman, että otettaisiin yhteyttä kansalaisiin ja kansalaisjärjestöihin, eikä osattaisi kertoa mitä tästä prosessista sitten viime kädessä hyötyy. Useita mahdollisuuksia on. Meillä voisi olla 200-300 poliittisia suosituksia, jotka ehkä otetaan huomioon, kun neuvotellaan seuraavista rahoituskehyksistä. Tai sitten se voi olla paperi, joka koskee toimielinten muutoksia tämänhetkisten perussopimusten puitteissa. Tuossa no, nyt ei ole kovin houkutteleva idea ehkä kansalaisille. Mutta tällä tavalla voidaan viestiä vähän toimielinten toiminnasta. Tai sitten voisimme lähteä muuttamaan perussopimusta. Uusi eurooppalainen sopimus. No miten tätä voitaisiin lähestyä? Mielestäni tämä kolmas vaihtoehto on paras. No tietysti on monia muita yhdistelmiä, mutta aluksi meillä pitää olla yhteinen hanke komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa. Ilman sitä on hyvin vaikea päästä tavoitteisiin. Ja komissio on nyt sitoutunut kunnollisiin muutoksiin. Ja ehkä neuvosto nyt on hiukan avoimempi kuin aikaisempina vuosina. Eli jos pystymme sopimaan lähtökohdasta ja AFKO-valiokunta on johtavassa roolissa, niin uskon, että voimme saada aikaan jotain hyvää Euroopan tulevaisuudelle. Kiitos. Muksada tänne eh, Entre eh, tanta unanimidad, eh, quiero ejercer... Niin haluaisin nyt muistaa myöskin toisin ajattelijat ja oikeus toisin ajatteluun ja vähemmistön oikeudet. Täällä on tullut esiin tärkeitä asioita ja olen nyt oppimassa tässä valiokunnassa. Täällä on hyvin päteviä kollegoita. Mutta se, tässä on nyt ollut kolme vaihtoehtoa ja me sanottiin, että meidän täytyy edetä, jotta todellisuus ei saa meitä kiinni. Ja todellisuushan on se, että on konflikteja EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä. Itse katson, että meidän täytyy uudistaa perussopimuksia, mutta niin, että lähtökohta ei ole se, että minä haluan päästä tuohon pisteeseen, vaan meidän pitää keskustella ja katsoa, että se, mitä nyt on tehty, mikä on aiheuttanut kriisin EU:ssa, on se, että on vain menty eteenpäin ja eteenpäin koko ajan. Ja Ensinnäkin Brexit. No, tästä nyt on puhuttu jo puolitoista tuntia, eli en nyt siitä puhu enää, mutta on muitakin. Itse olen uusi täällä kaikki, melkein muut puheet kerran olivat vanhoja, mutta vuonna 2004 kolme suurta ryhmää parlamentissa, heillä oli, niillä oli 500 edustajaa, ja, ja nyt se 2014 479 yhteensä, ja näissä vaaleissa 436. Eli kymmenessä vuodessa 20 prosenttia vähemmän. Itse olen maasta, jossa olin ensimmäistä kertaa vaaleissa – ja siellä valittiin puolue, jonka täväin, tärkein tavoite oli suojella valtion suverenisuutta. Ja nyt ensimmäistä kertaa, sen 40 vuottahan EU on ollut EUssa, niin puolue, joka sanoo näin, ei puhuttu mistään anti-eurooppalaisuudesta, vaan siitä. Ja täytyy katsoa, millä tavalla jäsenvaltiot ovat kärsineet EU-säännöistä, joita kansalaiset eivät ymmärrä. Ja me saimme puolitoista miljoonaa ääntä. Meidän täytyy vastata tähän todellisuuteen myös täällä. Kun palaan Madridiin, niin minusta tuntuu, että menisin alueelle 12. Tulen pääkaupungista, panemista, jos muistatte nälkäpelin. Eli siellä on suuri pääkaupunkiasten eri alueita. Minä menen alueelle 12, joka on Espanja. Koska täällä on täysin erilainen todellisuus kuin Espanjassa. Ja parlamentin jäsenet Italiasta tai Britanniasta tai Puolasta, he varmaan ajattelevat samalla tavalla. Ja haluan olla mukana keskustelussa ja parantaa EUn tulevaisuutta. Parlamentilla pitää tietysti olla aloiteoikeus. Mutta meidän täytyy ensinnäkin tietää, mitkä ovat EUn toimivaltuudet, millä alueella se voi toimia, koska ei tietenkään voi olla oikeutta alalla, jolla EUlla ei ole toimintaoikeutta yksinoikeudesti. Muutenhan heikennämme kansallisia parlamentteja. tai ainakin meidän pitää ottaa tämä Eli haluan jättää vielä hiukan aikaa viimeiselle puhujalle. Meidän täytyy saada aikaan uusi sopimus, joka heijastelee aiheita, joita nyt käsitellään, esimerkiksi ilmastonmuutos. En tiedä, olenko nyt perusoikeusasiantuntija, mutta eivät perustuslait heijastele mitään yhtä ideologiaa. Jos niin on, ne epäonnistuvat. Ja myöskin sanottiin, että jotta päästäisiin tavoitteisiin, meidän pitää nyt painostaa myöskin mediaa. Jäsenvaltiossa sitä katsotaan, että siis että mediaa käytetään hyväksi, jotta meitä pakotetaan tekemään asioita. Puhutaan demokratiasta, mutta täytyy muistaa, että kansalaisemme ovat äänestäneet kansalliset parlamentit. Kaikki jäsenvaltiot ovat demokratioita. Sitten vielä kaksi asiaa. Ja sitä artikla 7 täytyy ottaa tarkasteltavaksi. Sitä on käytetty väärin. Meidän täytyy muistaa, että artikla 7 ei ole tavoitteena päästä poliittisiin ja ideologisiin pyrkimyksiin eri jäsenvaltiossa, koska silloinkin kansalaiset näkevät EUn vihollisena. Ja sitten puhuttiin artiklasta 50. Jos joku liittyy, niin silloin voi myöskin erota. Ja meidän täytyy selvittää myös se, että kun osa jäsenvaltiosta irtautuu jäsenvaltiosta, niin jos se haluaa takaisin EU-hun, niin silloin tarvitaan kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyys. Täällähän on puhuttu myöskin propagandasta ja muista. Ja Euroopassa on itsenäisiä liikkeitä, jotka pyrkivät heikentämään omaa valtiotaan. Eli meidän täytyy uudistaa tätäkin asiaa ja meidän täytyy tehdä selväksi, että tämä ei ole mahdollista. Näin ei voi tulkita perussapaa, kun nyt käytetään näitä juridisia perusteita hyväksi väärällä tavalla. Kiitos teille, Sapia. Grazie. Abbiamo i tempi ristrettissimi, quindi cercherò... Kiitoksia. Aika ei ole paljon, joten yritän puhua lyhyesti. Minäkin olen uusi täällä. Täytyy sanoa, että suuri kollegoiden enemmistö vaikuttaa varovaisen optimistiselta, mutta tähän saattaa liittyä myös ongelma. Jotkut, jotka... Eli jos, jos katsotaan nyt realiteetteja, Nyt näyttää siltä, että AFKossa äh, suurin rooli on ollut äh, asiantuntijoilla, mutta meidän täytyy pohtia myös sellaisia prioriteetteja, eh, joilla on parin mahdollis- paras mahdollisuus ähm, toteutua, koska odotukset ovat todella korkealla. Muuten tulee ongelmia. Muussa tapauksessa äh, saattaa käydä niin, että otamme yhden askeleen eteenpäin, mutta kaksi taakse. Presidente, prego. Niin Corbett vielä Thank you. I agree. Kiitos. Olen samaa mieltä kommentissa siitä, miten, no siis siitä, miten tärkeää tämä on, joten en toistele sitä. Vain varoituksen sana kahdesta asiasta. Ensinnäkin aloiteoikeudesta sanottiin, että kaikilla muilla parlamenteilla on aloiteoikeus, sekä Euroopan parlamentilla ole mikään, tai siis kumminkaan näistä väitteistä ei pidä täysin noin paikkansa. On tiettyjä kansallisia parlamentteja, joissa aloiteoikeus voi tulla vain toimeenpanijalta, eli hallitukselta. Ja käytännössä näin usein on monissa maissa, oli teoria mikä vain omassa maassani, meillä oli kolme viikkoa sitten aloiteoikeus oikeus, joka, tai siis oikeudenkäyttö, jota ei tullut asetuksessa, se oli poikkeuksessa, että hän piti muuttaa menettelyjä ensin, jotta sitä pystyi tekemään Ranskan tasavallassa, viiden tasavallan perustuslaki. Lukekaa se. On melko mahdotonta sille, että lainsäätäjä, tai siis lainsäädäntö tulee ilman, että toimenpanijat sitä vie eteenpäin täällä EU-ssa artiklan 225 perustuksen mukaan meillä on oikeus pyytää komissiolta lainsäädäntöä estettäväksi, joten meillä on välillinen aloiteoikeus ja olemme käyttäneet sitä. Tästä on esimerkkejä useita yli kansallisten testamenttien lainsäädäntö, lainsäädäntö TV-stä ilman rajoja, tupakkamainonnan kielto, on paljon esimerkkejä, voisi jatkaa pitkään. Kaikki alkoi Euroopan parlamentin aloitteesta, joten ei nyt pidä aliarvioida Euroopan parlamenttia. Tätä käytettiin Britannian keskustelussa sanottiin, että Euroopan parlamentti ei ole parlamentti, sillä ei ole aloiteoikeutta. No, monella tapaa sun on samaa aloiteoikeuksia kuin tavanopaiset parlamentin alahuoneen jäsenet Britanniassa, joten tämä on niin vaihteikkaampi keskustelu. Ja muistakaa, että jos me vaadimme aloiteoikeutta, niin niin tulee neuvostokin tekemään. Ja jos neuvostolla on aloiteoikeus, niin riskinä on se, että on kilpailevia lainsäädäntöehdotuksia Ranskalta, Saksalta, Belgialta ja niin edelleen, mikä loisi juuri sitä, mitä perustaa ja että haluaisit välttää. Yhteisömenetelmä perustui sinne, että on instituutio, joka kuuluu kaikille, komissio, jonka tehtävänä on antaa ensimmäinen luonnos luonnoksen pitää mennä sekä parlamentin että neuvoston läpi, mutta työstetään yhtä luonnosta, joka on tehty yhteisön nimissä ja se mukautetaan sitten siinä kohtaa, missä se ei toimi. Ja jäsenvaltioiden pitää neuvostossa hyväksyä ja sitten suoraan valittujen meppien pitää se hyväksyä ja se muuttuu siinä matkan varrella, joten varoituksen sana siitä. Toinen pointti varoituksen sanana monet kollegat sanovat, että mennään kaksikamariseen lainsäädä- parlamenttiin lainsäätäjä, mutta meillä on kaksi kamarin lainsäätäjä jo. Toinen kamari on neuvosto. Kaikki lainsäädäntöyhteispäätöksessä, joita mennään ehkä parlamentin ja neuvoston läpi, budjetti, budjetti pitää hyväksyä parlamentissa ja neuvostossa. Teistä ehkä neuvosto on epätavallinen toinen kamari, totta, mutta se ei ole tuntematonta. Katsokaapa Saksan liittoneuvostoa, Bundesratia, se koostuu ministereistä, jotka tulevat osavaltioiden hallituksista. Toimenpanijat ovat y- kokoontuvat yhteen, sitten on blokkiäänestys, joka on painotettu väestön mukaan, väestömäärän mukaan. Tietyt enemmistö, kynnykset ja raja pätevät. Saksalaiset kollegat tietävät tästä paremmin kuin minä, mutta ei nyt ole niin, ei olisi tällaisia kaksikamarisia toimijoita muuallakin. Ongelma on, tai ongelmat ovat nämä äh, epänormioilet kaksi. Ensinnäkin joskus on ö, sellaisia lainsäädäntöjärjestyksiä, joissa vain neuvosto päätöksen ilman, että kysynyt nyt päätöksestä. Tätä konferenssia pitäisi tarkastella sitten eron ja toinen anomalia, jota Verhofstadt alleviivasi, ovat nämä osallot, jotka vaativat yksimielisyyden neuvostossa. Ja tämä pidättelee unia monissa asioissa. Se on hullua. Jos että aihetta pitää käsitellä unin tasolla, niin silloin ei ole mitään järkeä, että on 28 veto-oikeutta, joka halvanuttaa kaikki toimet. Jos teistä sitä ei pitäisi tasolla, pidetään se kansallisella tasolla, mutta jos halu- että kaikki samassa mielessä että sitä pitää käsitellä aihetta yhteisesti EU-tasolla, niin silloin pitäisi olla metodeja, jotka saavat sen, että päätöksiä voitaisiin tehdä tehokkaasti, eikä niin, että päätökset tulevat tummikujaan vain yhden valtion takia. Silloin tulee vain tällaisia alemman yhteisen nimittäjän päätöksiä. Näistä pitäisi päästä eroon. <laughs> yeah. AFCO will be the conference. Thank you. Thank you very much for this very inter- No niin, kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Seuraava tavallinen kokous, koska meillä on vielä näitä kuulemisia. 8. lokakuuta puoli yhdestä, yhdeksästä puoli yhteen ja puoli kolmesta puoli seitsemään. Moikka! Hyvin.